commencer nos, nos, reprendre nos travaux. Et donc, euh, au point 19... No niin, sitten siirrymme kohtaan 19. Ja minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Euroopan työturvallisen ja työterveysviraston johtajan paikalle hakija. Tässä on kysymyksessä Bilbaon virasto. Se ei välttämättä ole kerro kaikkea teistä, mutta joka tapauksessa olen iloinen siitä, että voin teidät toivottaa tervetulleeksi tänne valiokuntaamme. Äh, täällä on ähm, herra Takala ja hänen ähm, kollegansa. Ja me olemme parlamentissa aina äh, olleet äh, virastojen näkyvyyden puolesta. Tässä on hyvin tärkeä, tärkeä hetki. Te astutte toimeen ne hetkellä, jolloin Karre de eräs kollegamme on tarkastelemassa lainsäädäntöä, joka liittyy työturvallisuuteen ja työterveyteen. Meillä on tiettyä tutkimuksia tehty, joista meille on kerrottu. Ja eli tämä aihe on nyt hyvin tärkeä ja vastuutaan paljon. Teidän nimityksenne kuuluu komission toimivaltaan, joten tänään voi olla aivan rauhallisin miehin, mielin koska me emme voi sanoa juuta eikä jaata tähän nimitykseen, on vain tarkoitus pitää teihin yhteyttä ja antaa teille mahdollisuus kertoa siitä, miten te tulette hoitamaan tai jättämään hoitamatta Takalan perintöä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Um, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulla on kunnia olla täällä tänään ja toivottavasti voin puhua täällä monta kertaa tulevaisuudessakin. Olette varmaankin saaneet äh, ansioluetteloni, joten kerron aivan lyhyesti ammattitaustastani. Aloitin urani sen jälkeen, kun olen opiskellut Viinissä ja muutin 93 työ- ja sosiaaliasiain ministeriöön töihin. Sen jälkeen tein työtä Bilbaon virastossa kuusi vuotta ja viimeisen kahden vuoden ajan olin siellä työelämäyksikön johtaja. Sitten 2004 menin Berliiniin käsi, äh, työsuojeluvirastoon ja sitten pian sen jälkeen minusta tuli johtaja uuteen aloitteeseen, joka Uusi työn laatu oli tämän aloitteen nimi, se perustettiin Lissabonin strategian yhteydessä. Tarkoituksena oli saada aikaan parempia työpaikkoja, parempaa työ- vuoropuhelua ja kokemukseni johtajana tämän aloitteen parissa tai hankkeen parissa on muuttanut ajattelua ja syventänyt lähestymistapaani. Niin perustuen viimeisen 28 vuoden kokemukseen, niin voin nähdä, että työ, terveys ja turvallisuus on edistynyt huomattavasti viimeisinä vuosina. Kuitenkin, jos tarkastelemme lukuja ja faktoja ja miten toimintatavat vaikuttavat, näemme parannuksia erityisesti verrattuna ottaen huomioon väestörakenteen muutoksia. Ihmiset tulevat vanhemmiksi, he joutuvat tekemään töitä pitempään ja joutuvat pysymään myös terveenä pitempään. Tämä ei ole vain moraalinen, inhimillinen velvoite, että näin edistettäisiin terveyttä ja vältettäisiin riskejä, vaan tämä on myös tällainen taloudellinen fakta ja tarve. Ilmeiset voimavarat ovat avainasemassa EUn taloudessa. Me tiedämme, kuinka miltä hyvän säällinen työ näyttää. Tiedämme, että terveet, motivoituneet ihmiset vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn, mutta olemme myös todenneet, että tietotaitoa ei siirretä työpaikan tasolla sellaisella tavalla, että yritykset helposti voivat sitä hyväksikäyttää, joten vieläkin on tarvetta kurua kuilua kiinni tämänhetkisen tietotason ja kestävän täytäntöönpanon välillä yritystasolla. Niin, perustuen myös kokemuksiini ja tietooni. Kun puhun yrityksestä, niin tietenkin ajattelen lähes kaiken aikaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, koska nehän ovat EU-talouksien ytimessä ja mielestäni onkin tärkeää saada yhteys pk-yrityksiin ja olla niihin yhteydessä. Minun kannaltani katsottuna näen neljä sellaista aluetta, jotka ovat selkeitä prioriteetteja silloin, kun tuetaan työsuojelukysymyksiä Euroopassa ja viedään eteenpäin. Ja näillä neljällä alueella virastolla on avaintehtävä. Jo nyt virasto onkin erittäin tärkeä toimija. Ensinnäkin, miten saadaan viesti välitettyä aiheesta markkinointi ja tiedottaminen on hyödyttänyt kaikkea. Tätä pitäisi edelleen vahvistaa. Sitten pitäisi vauhdittaa ennaltaehkäiseviä toimia työterveyden tulosuunnalla sitten verkottuminen ja yhteistyö ratkaisevien kohderyhmien kanssa, jotta voidaan kehittää ja jakaa tietoa, jota sitten voidaan käyttää työpaikoilla Euroopassa ja kansainvälisesti. Sitten neljäs alue, valtavirtaistaminen, työsuojelukysymykset, niitä liitetään muihin toimialoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikutetaan toimiin EUn ja EU-tasolla kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Miten sitten näen viraston tehtävän? Viraston rooli on ratkaisevan tärkeänä kaikilla mainitsemillani alueilla ja viraste vaikuttaa näihin kaikkien neljään alueeseen läheisessä yhteistyössä viraston verkoston kanssa. Se antaa tietotaitoa sidosryhmille ja pk-yrityksille ja on erittäin tärkeä osa EU-strategiaa. Verkostoon kuuluvat kaikki sidosryhmät ja päätoimijat jäsenvaltioissa viraston varsinainen ja Se verkosto tuo alas asti ja siinä ovat ammattiliikkeet läheisesti mukana samoin työnantajajärjestöt. Viime vuosina virasto on onnistuneesti suorittanut tärkeitä projekteja ja ohjelmia, jotka tuovat lisäarvoa työ, terveydelle ja turvallisuudelle. Jotakin esimerkkiä mm, projekti, joka teki helpoksi saavuttaa pk-yritykset ja tästä olemme saaneet jo palautettakin niiden tarpeista ja siitä, minkälaista tietoa ja apua toivovat virastolta. Toinen hyvä esimerkki on, on verkossa oleva riskiarviointiohjelma, voin olla kertoa, koska en tietysti ollut aikaisemmin töissä, tämä on ensimmäinen väline, kun siirretään jäsenvaltioille tietoja. Tätä on myös kehitetty jäsenvaltiossa. Tämä on todellakin jotakin uutta. Ja nyt virasto edelleen kehittää kyseistä välinettä. Olen varma, että seuraavina vuosina tästä tulee yksi avainväline PK-yritysten käyttöön, mutta tämä esimerkki osoittaa, että tietotaito ja kokemus kaikista jäsenvaltioista pitäisi voida koota hyötykäyttöön suuremmassa kaavassa on olemassa moniakin hyviä, hyvin toimivia välineitä kaikissakin jäsenvaltioissa esimerkiksi, koska minä olen viime vuodet ollut Saksassa töissä. On muita kuin lainsäädäntövälineitä, kuten työehtosopimukset, projektit, jotka perustuvat työehtosopimuksiin. Nämä ovat olleet varsin onnistuneita toimintatapoja, on oltu läheisessä yhteistyössä samalla työnantajajärjestöjen ja ammattiliikkeiden kanssa. Toivoisin, että tai minusta virasto on jo oikealla tiellä. Se pyrkii saamaan aikaan tiekartan työ, ja Euroopassa niin, että kaikilla tasoilla kohderyhmämme saisi helposti käsinsä tietoa, jota tarvitsevat. Sitten toinen alue, miten viesti saadaan välitettyä. Mainitsin kampanjat. Ne ovat todellakin tervetullutta kautta EUn ohjelmat ovat parantuneet ja on otettu huomioon arviointi, joka tehtiin vuonna 2007. Nyt virasto on läpikäymässä kaikkein suurta kampanjansa globaalilla tasolla odotan seuraavia kahta kampanjaa mielenkiinnolla. Ennaltaehkäisy kaksi ensi vuotta, ensi vuotta se perustuu johtamiseen ja osallistumiseen ja sitten seuraavat kahden vuoden ajat puhutaan psykososiaalista riskistä, myös erittäin tärkeä aihe mielestäni. Mitä tulee sitten verkottumiseen ja yhteistyöhön, haluaisin tässä korostaa ja vahvistaa yhteistyötä olemassa olevien verkostojen välillä esimerkiksi Euroopan työperäisten sairauksien verkoston tai työtarkastajakomitean välistä yhteistyötä hyvä hyvänä esimerkkinä ja varmasti tänään kuuntelemme myöhemmin tänään, kuulemme yhteistyöstä työsuojeluhallinnosta USAssa ja äh, USAinen kollegamme esitteleekin kohta näkemyksiään. Sitten valtavirtainen on tärkeä tekijä, kun pyritään vahvistamaan erityisesti nuorten ihmisten asemaa, mitä aikaisemmin he aloittavat, sen paremmin he pystyvät muokkaamaan mielipiteitäkin aiheesta, sillä me tiedämme virasto on myös yhteistyössä ratkaisevan tärkeiden virastojen kanssa, järjestöjen kanssa, mitä tulee koulutukseen ja ammattikoulutukseen. Hyvä esimerkki olikin seminaari, joka pidettiin 30. kesäkuuta Brysselissä, jossa kaikki neljä virastoa, Dublin, Itävallan CDFOPin ja EUn koulutussäätiö olivat yhdessä tekemässä työtä, ja myös tämä on sellainen malli, jota pitäisi jatkaa. Sitten johtajan roolista. Tietysti tiedän, että mikä se on tämä rooli, koska olen ollut Bilbaan virastossa työssäkin, tietenkin tiedän. On selvää, että minä olen viraston edustaja ulospäin ja vastuussa johtokunnalle ja parlamentille. Tietenkin olen tietoinen kaikista vastuusta velvollisuuksista, niin esimerkiksi budjetin toteuttamisesta ja rahoituksen hoidosta ja hallinnasta saattaa 85 artiklan mukaisesti varanhoitoasetukset, joita sovelletaan EUn yleiseen budjettiin. Tässä mm, yhteydessä tietenkin näin, kuinka tärkeää budjettivaliokunnan ja budjettivalvontavaliokunnan merkitys on, että tässä tärkeää on myös teidän valiokuntanne, työllisyys- ja sosiaaliseen valiokunta. olette siis tärkeitä kumppaneita tässä, näissä kysymyksissä meille. Sitten vielä yksi asia. Yhden naisen viraston perustaminen on erittäin hyvä ja tär- selkeä merkki siitä, että virasto todellakin haluaa saada vahvat säännölliset suhteet tähän ja muihin valiokuntiin ja kumppaneihin. Olen tietysti tietoinen toimielinten välisestä työryhmästä, jossa käsitellään EUn virastojen tulevaisuutta. Voin sanoa, että tämä on erittäin tervetullutta ja tiedän tietysti, että tämän tyyppinen arviointi on looginen tapa katsastaa tilannetta ja tehän keskustelette eri näkemyksistä, kannoista. Mistä sekin on merkittävää, kun ajatellaan tulevaisuudessa saatavaa lisäarvoa ja sitten tietysti nähdään, miten tämä vaikuttaa virastoihin. Olen vakuuttunut siitä, että tilaa parannuksille vielä on, niin kuin kaikissa järjestöissä ja verkostoissa. Niin virastohan aloitti toimintansa 15 vuotta sitten. Olen tehnyt työtä virastossa yli viisi vuotta. Olin myös viraston ulkopuolella töissä kumppanina monen vuosien ajan ja silloinkin jo mietin mahdollisia parannusehdotuksia. Niin, tehän tunnette asiantuntemukseni, tunnette ansioluetteloni ja kokemukseni, jota olen viimeisen 28 vuoden aikana saanut. Ehkä vielä korostaisin, että mitä ikinä teenkin ja tulen tekemään johtajan, niin se tulee perustumaan vahvaan tahtooni siirtää turvallisuus ja suojelukysymykset vahvasti esille Euroopassa. Haluan paremman tulevaisuuden. On moniakin syitä sille, että vahvistetaan työsuojelukysymyksiä Euroopassa ja sen ulkopuolella. Niin kuin sanoin, eläkeikä on nousemassa. Öö, työ, työsairaudet ja onnettomuudet ovat varsin kalliita. Ajatellen BKT, esimerkiksi öö, tuki- ja sairaudet ja sitten muut kysymykset aiheuttavat suuria kustannuksia. Kilpailukyky Euroopassa liittyy mahdollisesti työkyvystä ja työllistettävyydessä työvoiman parissa. Sitten vielä ihan lopuksi, koska kun sanoin tässä aikaisemmin Euroopassa ja sen rajojen ulkopuolellakin, niin ajattelen esimerkiksi miten kanadalaiset toimivat. He alkavat jälleen tuottaa asbestia, se on kyllä sääli, koska 20 vuotta sitten olin mukana Itävallassa kieltämässä asbestia ja tämä oli minulle suuri päivä silloin, kun ministeri Kielon allekirjoitti. Nyt Eurooppa on erittäin kehittynyt so- sosiaalisesti yhteiskuntana, joten meidän pitää reagoida tähän kanadalaisten toimintaan ja sitten viraston tulevana johtajana näen myös, että meillä on velvollisuutena tukea tätä prosessia. Niin, toivottavasti pysyn tässä aikataulussa ja kiitän vielä, että olette kuunnelleet minua ja mielelläni niin vastaan kysymyksiin. Kiitos. Merci beaucoup. Merci de cette euh, présentation. Kiitoksia tästä esityksestä. Se oli hyvin rohkaiseva. Ja seuraavana annan puheen. Haluatko joku täällä meillä puheenvuoropyyntöä? Olkaa hyvä. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä olisin kiittää teitä siitä, että olette tullut tänne Bilbaon virasto, johon olen mm, saanut mm, tehdä vierailun tämän valiokuntamme valtuuskunnan mukana. Haluaisin muistuttaa siitä työstä, joka ei ole hyvin tunnettua, siitä työstä, mitä te siellä teette on kysymyksessä sellainen todellinen lähde meille. Ja kun minä olen esittelijänä tässä työturvallisuus- ja työterveysasiassa mietinnössä, niin, niin totesin, että meidän täytyisi temaattisesti tehdä enemmän työtä tällä tavalla rajat ylittäen – Aivan kuten muistutitte, niin tässä ei ole kysymys pelkästään toimivallasta, vaan erityisesti on syytä keskittyä inhimillisen eh, tällaisen vaikeuksien torjumiseen. Niin, voinko nyt esittää jo kysymyksiä Haluaisin kysyä teiltä, että mikä on työturvallisuuden ja terveyden eh, linkki työn, työn tekemisen ajan pituuteen? Hyvät kollegat, kaikki kysymykset voitte kyllä esittää, mutta täytyisi vaan nyt eh, vielä tarkentaa tätä niin, että tuleva johtaja, hän on siis jo 15.6. alkaen alkaen johtaja. Siis ei ole kysymys lainsäädäntö toimista hänen kohdallaan. Hän on vain asiantuntija, koska toimivalta lainsäädännössä kuuluu komissiolle. Varmaan te tämän tiedättekin. Halusin vain tämän korostaa. Eli tässä ei ole siis toimivaltuutta. No niin, en minä ole työajan ja selville siitä, miten työtaloudessa ja terveys liittyy työntekoaikaan. Haluaisin tietää, että minkälaisia puutteita teillä, teidän mielestänne on Euroopassa ja kansallisella tasolla – Meillähän on tiettyjä direktiivejä, joita aina sovelletaan kansallisesti, mutta mikä on teidän käsityksenne, pitäisikö mennä vähän pitemmälle ja tehdä kokeita? Me pitäisikö tällaisia hyviä käytänteitä vaihtaa enemmän kuin mitä tähän asti on tehty? Sitten edustaja Serkas ja sitten Steinbrück. Sí, señora presidenta. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Niin, haluan toivottaa tervetulleeksi äh, äh, mm, johtaja ehdokkaan. Tämä on aika, on aika vaikea saksan nimi. También adiós una vez más al señor Takala. Myöskin äh, herra Takalan. Haluan kiittää häntä meille varsin hyviä Muista koska teillä tulee olemaan varsin vaikea tehtävä, koska teidän pitää vieläkin parantaa tästä. Hän on, edeltäjänne oli aivan erinomainen jo. Se ei varmaankaan ole helppoa, vaikka uskon kyllä nyt kun teitä kuulin, että teillä on tarvittavat kyvyt ja tahtoa ja sitoutumista riittävässä määrin niin, että tämä tärkeä virasto voi jatkaa hyvissä käsissä. Niin minulla kyllä kysymys, mutta kollega tässä jo teki, Karima Deli, Mm, joten muutama ajatus vain vielä siinä mielessä tällä hetkellä saamme nähdä, miten työllisyysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä työ-, ja terveyssuojelukysymykset. Me tulemme keskustelemaan strategiasta ja puhumme myös uudenlaisen kollegamme kanssa. Ja tämä kuuluu myös tähän meille tärkeän kysymyksen. Ja tässä valikunnassa te varmasti saatte meistä ihan parhaimpia liittolaisenne. Ja ehkä täällä parlamentissa olemme kuulleet toiveita myös niiltä, jotka, ja jotkuthan eivät pidä ollenkaan EU-ajatuksiksi, eivät pidä teistäkään tavallaan, joten joskus voi tulla hiukan aggressiivistakin tekstiä euroepäilijöiden taholta. Mutta tässä valiokunnassa kuitenkin uskon, että enemmistö kautta linjan äärimmäisen paljon arvostaa sitä, että kollektiivisesti löydetään toimintatapoja, ratkaisuja – jotta voidaan toimia ennaltaehkäisyn puolesta ja ratkaista ongelmia, valtavia ongelmia, joita liittyy työperäisiin onnettomuuksiin ja sairauksiin. Meillä on erittäin tärkeää ennaltaehkäisytutkimukset, sitä tunnetaan, vaihdetaan kokemuksia ja näin dynamisoidaan koko yhteiskuntaa koska jos jätetään markkinoille pelkästään asiat hoitoon ja ne saavat tehdä massiivisia voittoja, niin se ei kyllä riitä. Mutta tämä on kylläkin meille tärkeä asia. Samoin meidän asiamme on, niin kuin tekin sanotte, koska olette täällä monta vuotta työssä, että tämä valtava lisäarvo, jota EU pystyy tuomaan. tulee itse maasta, joka ei kuulunut perustemaihin. Espanja liittyy 86, tehän tunnen tämän myös varsin hyvin. Minun maalleni ja on ollut varsin suuri merkitys. Virastosta on paljon hyötyä eurooppalaisesta lainsäädännöstä ja käytännöstä. Tätä kautta me olemme lyhyessä ajassa muutamissa vuosissa saavuttamaan tason, joka tiedon ja tehokkuuden taso, joka oli äh, muissa edistyneissä maissa. Tämä johtuu EUsta. Tätä eivät aina virkamiehet tajua, mutta me kuitenkin arvostamme suuresti tätä asiaa ja me kaikki voimme päästä paljon parempaan yhdessä kuin erikseen. Kuulin teidän prioriteettilistanne. Olen täysin samaa mieltä tästä, mutta niin kuin meillä on kuitenkin yksi sitoumus, koska olen erittäin, tai minun teki suuren vaikutuksen eh, seminaari, jonka pidimme asbestista. Asia, ongelma ei ole kuitenkaan vielä ratkaistu ja luvut ovat todella hurja. Tämä on tavallaan aikapommi. Joskus emme tiedä, minkälainen tästä tulos syntyy, koska ei ole välttämättä ihan oikeita tietoja kaikista aloitteista ja kaikista työntekijöistä, jotka ovat toimineet riskitilanteissa. Tulee ainakin ponnistelmaan sen puolesta, että, että pystytään ratkaisemaan tämä asbestiongelma. ongelma Toivottavasti voimme tehdä tässä hyvää työtä yhdessä jatkossa. Kiitos. Madame Steinbrück, ja Lin. Kiitos puheenjohtaja. Rova Setlechuk, kiitän teitä siitä, että te esittelitte itsenne näin hyvin ja kun te nyt astutte toimeen, niin uskon, että yhteistyö on ihan yhtä hyvä kuin herra Takalan kanssakin aikaisemmin. On hyvin tärkeää eh, tämä asia meidän valiokunnallemme, kuten täällä on todettu. Minä olin siellä kaksi kertaa käymässä ja monia hyviä ajatuksia sain mukaani. Ja hyvin monenlaista tutkimusta virastossa on tehty. Teillä te mainitsitte näistä haasteita, joita edessänne on. Ja, ja juuri se, että ihminen on keskiössä ja että työ on hyvää ja arvokasta. Minulla on nyt kysymys eh, siihen liittyen, mitä olette aikaisemmin tehnyt. Tehän olitte, eh, johditte projektia, joka oli tällaisen työn laatuun liittyvä hanke. Minkälainen aloite tässä oli kyseessä ja näettekö jonkinlaista mahdollisuutta mm, jatkaa tätä työtä jollakin tavalla Bilbaossa? Ähm, Elisabeth Lin. Elisabeth Lin. Ja sitten seuraava. Elisabeth Lin. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Minäkin toivottaisin teidät tervetulleeksi, yhden, siis muiden tervetulotoivotuksiin. Kiitän herra Takala erittäin paljon työstä, jota hän on tehnyt. Se on ollut oikein hedelmällistä keskustelumme. Aikojen kuluessa teidän johtajakautena ne ovat olleet todella hedelmällisiä. Kiitos siis kaikesta työstä. Varmasti jatkamme näitä hedelmällisiä keskusteluja. Te puhuitte puhuitte ennaltaehkäisystä työterveyden ja työturvallisuuden alalla. Mitä sitten riskinarviointi oikeastaan tarkoittaa? Minusta tämä on todella hyödyllinen asia ja tarkoituksenne on sitä viedä vähän pidemmälle, mitä tähän asti on tehty ja se olisi kyllä hyvä asia. Kuten muutkin kollegat sanoivat, niin minuakin kiinnostaa se, että että miten saamme laajemman yleisön, laajan yleisön teidän työllenne. Me tiedämme Euroopan parlamentissa teidän työstänne, mutta laaja yleisö, suuri yleisö ei tiedä, mitä virasto tekee. Näin ollen pitäisi saada ihmiset todella ymmärtämään, miten tärkeää työtä teette. Ja sitten liittyen siihen, mitä Serkas puhui asbestista, on todella oltava samaa mieltä hiljattain asbestidirektiivi meni läpi parlamentissa ja minä olin yksi niistä, jotka sanoivat, että asbestiin liittyviä sääntöjä on tiukennettava. Eli se, mitä on tehty, kun on tarkasteltu tapahtumia jokaisessa jäsenvaltioissa, se on nämä asiat tuoneet esille. Pitää myös, tai meitä kiinnostaa myös se, aiotteko jatkossa tehdä vielä enemmän työtä tämän asian piirissä. Kiitos. Kiitos, Mara Rova Jasvolevska. Ja sitten minäkin estän kysymyksen. Tuluje stanoviska. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan onnitella teitä. Tämä johtajan paikka ja teidän uranne tähän asti osoittaa, että olette erinomaisella tavalla valmistautunut uuteen tehtäväänne. Haluaisin viitata kollegani Kaari Madellin esittämään kysymykseen. Hän korosti sitä seikkaa, että se työmarkkinat asettavat yhä suurempia vaatimuksia, uudet ammatit, uudet työolosuhteet toisaalta ja toisaalta eläkeikä muuttuu korkeammaksi. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että ikääntyneiden kohdalla kaikkeen liittyy vielä lisäongelmia. ongelmia. Haluaisin kysyä, koska teillä on näin paljon kokemusta, kuinka paljon virasto voi tehokkaalla tavalla tukea jäsenvaltioita, jotta ne ottaisivat käyttöön välineitä, joiden avulla voidaan varmistaa te- riittävä terveydenhoidon pariin pääsy tai terveydenhoito ja varmistaa laatu, terveydenlaatu, laatu, vaikka joutuisimme tekemään työtä 65 jopa 70 vuoteen ikään 7 vuoteen saakka, jotta emme olisi altistettuina stressille ja meidän pitää aina siltikin olla ammatillisesti aktiivisia, kun emme, ehkä emme tunne kaikkia uutuksia niin hyvin kuin nuoremmat kollegat. Niin, toivottavasti te olette nyt kirjannut kaikki nämä kysymykset, jotka täältä tulevat. Minulla on itselleni kaksi kysymystä. Minä tässä ymmärsin esityksestänne, että te puhuitte tästä väestöhaasteesta, joka meillä on liittyen terveyteen ja turvallisuuteen työssä. Parlamentti on äänestänyt sen puolesta, että vuosi 2012 olisi aktiivisen ikääntymisen vuosi. Onko teillä jotain erityisohjelmaa tulossa mm, tämän viraston työhön tämän vuoden ti- tiimoilta? Ja sitten äh, ehkä olette ennenkin puhunut tästä, mutta miten te otatte mukaan tämän stressihaasteen? Tässä eräänä päivänä me keskustelimme tutkijoiden kanssa, jotka ovat tehneet meille tutkimusta, ja he kertovat, että on hyvin vähän asiatietoa stressiin liittyvistä asioista ja tiedot, joita kerätään ja niiden analys, analysointi Euroopan tasolla on ongelmallista. Minä uskon, että stressi on lisääntyvä ongelma ja sillä on oma vaikutuksensa työntekijöiden turvallisuuteen työpaikoilla. Onko teillä jotakin erityistä työtä suunnitteilla juuri tähän asiaan? Olkaa hyvä. Kaikkiin näihin kysymyksiin te voitte vastata nyt ja aivan kuten itse haluatte. Thank you very much. I, I'm sure you are assisting. Kiitos oikein paljon. Huomauttakaa, jos en vastaa kaikkien, mutta yritän nyt vastata järjestyksessä. Ensimmäinen kysymys koski eri malleja tai työaikaa yleisesti. Vaalikauden lopulla direktiivistä oli hyvinkin vilkas keskustelu. Haluaisin kertoa, mitä olen saanut tehdä viime aikoina työaikojen suhteen ja epävarmojen työpaikkojen suhteen. Lainsäätäjät ovat tätä käsitelleet. No toki työaika vaikuttaa työterveyteen ja työturvallisuuteen, mutta meidän täytyy kuitenkin tarkastella työaikaa vähän su- laajemmassa kontekstissa. Tämänpäiväiseen kysymykseen vastaisin, että minulla on unelma, nimittäin, että perusta työolojen parantamiselle Euroopassa kehittyisi jatkuvasti ja niin, että keskitytään ennaltaehkäisyyn, että yritykset omaksuvat lähestymistavan, jossa työkulttuurissa ajatellaan työntekijöitä. Tämä on todella suuri tavoite tulevaisuutta ajatella. Kun puhumme liian pitkistä työpäivistä, niin tämä liittyy työkulttuuriin. Täytyy voida hallita järkevästi ja tehokkaasti näitä asioita työpaikkojen tasolla. Kun te kysyitte, että mitä me voisimme tehdä työaikojen suhteen, niin mielestäni meidän pitää tarkastella tietoja liittyen siihen, millaisia hyviä malleja tai käytänteitä on jo käytössä joissakin jäsenvaltioissa. Saksassa olen ollut ja tiedän myös, että Pohjoismaissa, joissakin Pohjoismaissa on todella hyviä malleja, jotka liittyvät työaikaan, työajan jakautumiseen ja myöskin väestörakenteen muutoksen takia meidän täytyy analysoida näitä asioita ja levittää hyviä käytäntöjä ja hyviä malleja. Toki meidän täytyy myöskin tukea yrityksiin kohdistuvien toimien arviointeja. Työaikadirektiivin on tärkeä ja myöskin virasto on avainasemassa sen suhteen, kun keskustellaan työmarkkinaosapuolten kanssa. Virasto toki haluaa tukea tätä keskustelua välittämällä tietoa. Sitten seuraava kysymys Kerrottehan siis jälkeenpäin, jos unohdan jonkun kysymyksen. Mutta seuraava kysymys koski asbestia. Haluan sanoa, että kun luin, miten Kanada asbestikysymystä tällä hetkellä hoitaa, niin olin hyvin, hyvin pettynyt siihen mutta myöskin Euroopassa työntekijät ovat altistuneet asbestille. Ja ensinnäkin se, mitä voimme tehdä, on se, että välitämme, jaamme tietoa. Esimerkiksi asbesti voidaan joka paikassa korvata jollakin muulla. Jäsenvaltioissa on korvattu asbestia jollain muilla aineilla, ei vain yhdellä tietyllä aineella, vaan siihen on useampia. Meidän täytyy tätä tietoa jakaa. Toki tämä tehdään yhteistyössä ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen kanssa. Ne myös tukevat tätä ajatusta. Eli tärkeintä on välittää tietoa, antaa luotettavaa tietoa ja luonnollisesti täytyy myös painottaa hyviä esimerkkejä siitä, miten asbesti voidaan korvata. Sitten saksalaiskollegan kysymys työstäni Saksassa. Sehän koski aloitetta uudenlaisesta laadukkaasta, laadukkaista työpaikoista. Ja kysy oli tällaisesta kolmikantajärjestelmässä – Silloin kaikki nämä kolme osapuolta työskentelivät yhdessä, eli työntekijäjärjestöt, am, am, työnantajajärjestöt, kaikki tekivät yhdessä työtä ja järjestettiin kokouksia. Ja e, sitten vuosien aikana saimme myös eri yrityksiä mukaan työhön ja yritysten kanssa yhteistyössä katsoimme sitä, mitä hyötyä on käyttäjäystävällisten menetelmien käytöstä. Eh, ja tälläkin hetkellä kollegani edelleen pyrkivät kyselemään yrityksiltä, että mitä ne tarvitsevat. Ja tähän saatiin tukea työntekijöiltä ja työnantajilta ja se oli yksi tekijä, joka vaikutti siihen, että tämä onnistui. Meillä on ollut hyvin kokonaisvaltainen lähestymistapa tässä asiassa. Olemme halunneet saada viestimme läpi ja siksi me, halu, me tarvitsimme sellaista kulttuuria työpaikoilla, jossa suositaan ennaltaehkäisyä. Ja toki meidän toiveemme on se, että on ollut se, että työkulttuuria todella pyritään parantamaan. PK-yritykset tarvitsevat tässä kuitenkin tukea. Se tarkoittaa sitä, että ne tarvitsevat resursseja ja aikaa. Mutta nämä tekijät selittävät sen, miksi tämä aloite on ollut niin menestyksekäs. Sitten muita kohtia vielä, muita kysymyksiä. Väestörakenteen muutos, Sitten eläkeiän nostaminen, miten voidaan tukea ikääntyviä henkilöitä niin, että he pysyisivät terveinä. Tämä kuului myös aiempaan työhöni. Meidän täytyy ymmärtää se, että väestörakenteen muutos ei tarkoita välttämättä sitä, että meidän täytyy jollakin tavalla käsitellä vanhem, vanhoja työntekijöitä pelkästään. Jo nuorempien työntekijöiden tilannetta on parannettava ja nuorten työntekijöiden täytyy ymmärtää, mitä eh, työterveysturvallisuus tarkoittaa. Ja siksi kaikki tämä täytyy valtavirtaistaa erityisesti koulutuksen alalla, myöskin nuorten keskuudessa. Tämä on hyvin tärkeä asia. Työntekijöiden täytyy olla tietoisia näistä asioista. Luonnollisesti meidän täytyy myös parantaa yleisellä tasolla työterveyttä ja työterveysturvallisuutta, koska pitkällä työuralla on tärkeää välttää riskejä, poistaa niitä ja edistää terveydentilaa. Meidän aloitteessamme esimerkiksi käytämme useita välineitä hyvän työterveys- ja työturvallisuushallinnan alalla. Kaiken täytyy kuitenkin olla tasapainossa sellaisten välineiden kanssa, jotka liittyvät suoraan työpaikkoihin. Kaikki nämä keinot, molemmat keinot ovat hyvin tärkeitä. Joitakin eroja on ikääntyneiden keskuudessa ja erot suurenevat. Ja myös näin ollen jokaisen yksilön oma käyttäytyminen on myös merkityksellistä. Joka tapauksessa virastohan on jo aloittanut käsitellä ikääntyvien työntekijöiden asiaa ja me haluamme välittää hyviä esimerkkejä siitä, miten voidaan vaikuttaa työoloihin ja työehtoihin erityisesti ikääntyvien ihmisten osalta. Stressihän on yksi riskitekijä. Me näemme, että iäkkäät työntekijät reagoivat eri tavalla kuin nuoret ja tietysti fyysisessä kapasiteetissa on eroja. Fyysinen kapasiteetti iän myötä hieman heikkenee. Meidän täytyy ottaa erityisryhmät huomioon. Täällä kysyttiin myöskin aktiivista ikääntymistä koskevasta teemavuodesta vuonna 2012. Tällä hetkellä on jo aloitteita käynnissä, esimerkiksi tiedon levittäminen ikääntyvistä ihmisistä työssä. Mutta voisin kuvitella, että voisimme myöskin levittää esimerkkejä hyvistä käytännöistä tai aloitteista jäsenvaltioissa – siitä, miten ikääntyviä työntekijöitä on tuettu työssä, miten on vaikutettu vaikkapa työn organisointiin. Tämä voisi olla yksi ajatus. Täytyy sanoa, että en ole niin hirvittävästi vielä tutustunut tämänhetkisiin toimiin, mutta tiedän, että joitain aloitteita on jo käynnissä. Ja sitten stressistä, tämä kuuma peruna edelleen. Tehän tiedätte, että sosiaalisen vuoropuhelun tulokset sekä erilaisten toimenpiteiden täytäntöönpano stressin alalla on tärkeää. Saksassa jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että edelleen pitäisi lisätä sitä, miten eri asiat vaikuttavat työpaikoilla ja pitäisi pyrkiä löytämään erilaisia työkaluja tai välineitä, joiden avulla tilannetta voidaan arvioida työpaikoilla, millaisia stressitekijöitä siellä on. Tällä alalla on vielä paljon työtä tehtävänä jatkossakin, koska välineitä on olemassa jäsenvaltioissa, mutta niitä ei vielä ole arvioitu. Ei ole vielä tarkkaan arvioitu, millaisia luotettavia työkaluja jäsenvaltioille voitaisiin ehdottaa. Onko, tää, onko nyt jotain sellaista, mihin en vielä vastannut? Online risk assessment for SMEs. Riskiarvioinnista vain siitä kysyin pk-yritysten kohdalla. Online risk assessment of... Uh, Tämä verkossa tapahtuva riskiarviointi pk-yrityksille. Tätä konseptia on kehitetty Alankomaissa. Kyse on ATK-ohjelmistoista, jotka kohdistuvat erilaisiin riskeihin, mutta myöskin eri aloihin. Pyritään siihen, että pk-yritykset voivat käyttää ohjelmia helposti. On helppo käydä ohjelma läpi ja vastata melko lyhyessä ajassa. Ohjelma on myös hyvin helppo käyttöinen, helppo ymmärtää. Ilmeisesti virastossa on jonkinlainen kokeilu jo ollut. Yrityksiltä saatu palaute on ollut myönteistä ja ehkäpä tämä ohjelma on mahdollista mukauttaa eri kieliin, mutta myöskin eri jäsenvaltioiden käyttöön niin, että sitä voitaisiin käyttää kaikissa jäsenvaltioissa. Niin, että se olisi helppokäyttöinen erityisesti PK-yrityksissä. Ehkäpä kokeiluja täytyy vielä toteuttaa lisää, mutta tämä voisi olla ensimmäinen väline, jota voidaan kehittää ihan EU-tasolla jonkinlaisena standardina tällä tavalla sitten jäsenvaltiot voisivat sitä yrityksiinsä tarjota. You were over, but uh, we have a colleague that uh, came in late. Meillä on kollegoita, jotka tulivat uh, myöhässä sisään ja haluaisivat osallistua keskusteluun. Annan heille nyt puheenvuoron. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη και λυπάμαι που δεν... Puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta. Olen pahoillani, että en voinut olla paikalla, paikalla heti alusta, kun kokous alkoi, koska minulla oli muita syitä, mutta olen kuitenkin iloinen, että nainen on ehdokkaana näin tärkeään virkaan. Minun täytyy myös sanoa, että kun pidettiin kansainvälinen kongressi, Auliken kongressi Ateenassa, tutustuin tämän viraston standiin ja näin siellä, mitä kaikkea tähän mennessä on saatu aikaan ja vastaukset, joita täällä kuultiin sitten, kun tänne salin tulin ja mitä nyt oli, mitä myös näin siellä Atenassa, niin, niin minulla on tullut sellainen tunne, että kaikki nämä edes liittyvät toisina, näin voimme parantaa vielä viraston tulevaisuutta. Ihan pieni kysymys, koska muita kysymyksiä täällä on nyt tehty komissio, jota pystyy seuraamaan työ, te, terveys- ja turvallisuuskysymyksiä, on ottanut yhteyttä eri komiteoihin ja tahoihin. Esimerkiksi on tällainen konsultatiivinen työsuojelukomitea tai sitten komitea, jossa on mukana työtarkastajia. Mutta kysymykseni on seuraava. Oletteko te sitä mieltä, että näiden komiteoiden työ on tehokasta, miten voimme vielä parantaa niiden tekemää työtä ja minkälaisia neuvoja voisitte antaa komiteoille, jotta saataisiin parhaat mahdolliset tulokset aikaan. Nimittäin ei saisi olla kysymys pelkästään tutkimuksesta, joka pitäisi laatia, ja se pysyisi pelkkänä paperina, vaan kyseinen tutkimus, sen tulokset muuttuisivat käytännöksi ja sillä olisi selkeä yhteys, oikea yhteys työntekijöihin työpaikoillaan. Kiitos. I hope I understood you right. You were asking... Toivottavasti ymmärsin kysymyksenne oikein. Te kysyitte yhteistyöstä, tai kysyittekö yhteistyöstä tämän valiokunnan kanssa? Ναι, αυτό που ρώτησα είναι πώς βλέπετε τη συνεργασία. Ε... Niin teidän mielestänne, minkälaista yhteistyötä ehkä voidaan harjoittaa komission ja neuvoantavien komiteoiden kanssa? Ja sitten puhuin tästä tutkimuksesta, jossa viitataan komissioon, jotta voitaisiin seurata kehitystä työpaikkaturvallisuuden alalla. Um, uh, I hope I understood uh, it now. Toivottavasti nyt ymmärsin kysymyksen oikein. Se, mitä tarvitsemme, jos tarkoitatte siis komissiota ja näitä neuvoja antavia komiteoita, niin näkemys, tietojenvaihdon täytyy olla säännöllistä kaik, ja kaikkien komiteoiden ja komission pitäisi tietää, tuntea tarpeensa mitä ne tarvitsevat edistyäkseen työssään. Tämä on hyvin tärkeä kohta, koska olen tottunut verkostotyöhön. Joskus se on yksi vaikeimmista asioista. Tiedon välityksen pitää olla säännöllistä ja tiedon pitää olla selkeää. Meidän täytyy myös tietää, mitkä niiden tarpeet ovat ja sitten seurata tilannetta. Tämä on hyvin tärkeää. Ainakin nyt ymmärsin, että tämä oli kysymyksenne. Um, can you, can you uh, conclude? Voitteko vielä tehdä johtopäätöksenne? Of course. Uh, first of all, I would like to thank that I have the Kiitoksia. Minä haluaisin ensin kiittää siitä, että minulla on mahdollisuus olla tullut, tullut tänne. Ja minä näen nyt, miten tämä valiokunta eh, toimii. On hyvin tärkeää säännöllisesti vaihtaa tietoa. Eh, tiedän, että astun isoihin saappaisiin. Yritän tehdä parhaani tietenkin tunnen herra Takalan jo pitkän ajan takaa ja tiedän, että meillä on hyvin samantyyppinen lähestymistapa työterveys- ja turvallisuuskysymyksiin. Tiedän kuitenkin myös sen, että tämä kenttä on muuttumassa ja on selvää, että uusia välineitäkin tarvitaan, joiden avulla työtä tehdään. Ne jäävät eh, nähtäväksi Vakuutan kuitenkin, että teen parhaani ja kyllä minä aion tätä avointa tiedotuslinjaa jatkaa valiokuntanne kanssa. Lisäarvo, joka löytyy Euroopan tason yhteistyöstä, on juuri sellaista, että me saamme erilaista tietoa ja erilaisia näkökantoja. Se on lisäarvoa Virasto toimii myös tällä perusteella meidän hallintoneuvostomme ja muut komiteamme, joissa teemme tätä työtämme, niin ne keräävät tietoa. Ja se tarkoittaa sitä, että ne ovat säännöllisesti yhteydessä teihin ja saavat palautetta. Kiitos teille ja me näemme vielä uudelleen. Kiitoksia ei varmaankaan mitään epäilystä siitä, että me näkisi jatkossakin. E, te aloitatte työnne 15.9. ja varmaan e, teillä on aivan sitten kaikki vastuut hallussanne. Nyt sitten e, seuraavana annankin puheenvuoron herra Takalalle. Hän kertoo omasta puolestaan. Hänellä on eh, kokemusta eh, viraston johtamisesta. Ja haluaisin antaa teille nyt eh, puheenvuoron, jos haluatte. Minä joudun tästä poistumaan Ja kiitoksia hyvin paljon teille, Rova Sedatsukki. ja toivotamme teille hyvin paljon onnea uudessa tehtävässänne. Ja tässä nyt olikin tämä esityslistan kohta. Sitten me siirrymme kohtaan 20. Tässä saa puheenvuoron Frederik Darden. Hän esittelee tarkistuksia oma aloite mietinnössään, joka, lausunnossaan, joka on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi. Hän on saanut 396 tarkistusta peräti tähän tekstiin, eli hyvin kiinnostava teksti se on ollut muidenkin mielestä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, aivan kuten sanoitte, hyvin paljon tarkistuksia, jotka ovat monelta eri ryhmältä peräisin. Minun oma ryhmäni SZD on myös niitä esittänyt, ja tämähän kertoo tietenkin siitä, että aihe on hyvin kiinnostava. Se on ilahduttavaa tietenkin. Ja kuten aikaisemminkin olen voinut sanonut tässä yhteydessä kaikkea, tässä luonnoksessa ei ole voitu ottaa huomioon, mikä johtuu siitä, että köyhyyden vastainen taistelu on sellainen, että siihen liittyy hyvin paljon eri mm, aiheita ja eikä aina kaikkia ole tehtävissä. Täällä on hyvin paljon tarkistuksia tehtävänä ja tässä on noin todellakin paljon. 396 tarkistusta oli, niistä hyvin monet olivat sellaisia, että ne toivat jotakin uutta tähän lopulliseen tekstiin. Ja koska on nyt mahdollista laatia hyvinkin laajoja kompromisseja hyvin monista teemoista, kuten esimerkiksi osapuolten osallistumiskysymyksestä ja sitten köyhien ihmisten asemasta. Se, mitä tulee aikatauluun ja tällaiseen mm, mukana oloon ja myöskin tähän valvontakysymyksiin. Ne ovat sellaisia asioita, jotka tulevat esille hyvin monissa tarkistuksissa. Yksi asia, mikä on, on ajankohtainen, on tämä ruoka, elintarvikeapu kaikkein he, he köyhimmille. Ja myöskin on tarkoitus, myöskin nämä perusoikeudet ovat eh, mukana monessa. Me voimme yli rajojen ryhmien välillä tätä työtä tehdä ja löytää kompromisseja, jotka ovat eh, kiinnostavia. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tässä mietinnössä on tietynasteinen luettavuus säilytettävä tarkistukset ovat aiheeltaan usein samanlaisia, ne ovat eri kohdissa, niin näistä pitää laatia kompromisseja, jotta saadaan vähän enemmän rakennetta näihin ajatuksiin, joita on esitetty. Kaikki ei kuitenkaan tule olemaan helppoa. Täällä on nimittäin vähän vaikeampiakin keskustelun aiheita. Ketään hän ei tietenkään yllätä, mistä aiheesta on kysymys. Tämä oikeu, oikeudellinen vastuu komissiolla, joka on laaja-alainen sosiaalialalla. Ja sitten kun puhutaan minimitulosta, niin täällä on vähän vähimmäispalkan ja minimitulon välillä tällaista käsitteellistä hataruutta. Joskus käännöksetkin ovat vähän sellaisia, että ne eivät aina ole tarkkoja. Mutta näihin asioihin voidaan palata syrjimisen torjuntadirektiivi on myös asia, johon me palaamme ja talouden ohjausjärjestelmät. Ne ovat vaikeampia siis näiden muiden aiheiden ohella, jotka, jotka ovat enemmänkin yhteneväisiä. Mutta sanoisin, että tässä nyt kuitenkin on kyseessä väline, jonka avulla me saamme itsellemme mahdollisuuksia torjua köyhyyttä. Tarvitaan innovatiivisia uusia ratkaisuja. Ja olen hyvin iloinen siitä, että ministerit, Puolan ministerit, jotka meillä olivat vieraanamme eilen täällä, että hekin kiinnittävät tähän aiheeseen paljon huomiota. Tässä muutama näkemys näistä tarkistuksista. Niin, vähemmän täällä on kollegoja salissa kuin mitä näitä tehtyjä tarkistuksia, mutta nyt avaan keskustelun. Madame Lina ja ensuite... Rouva Line ja sitten Deli. Uh, Kiitoksia kovasti. Ja todellakin valtava määrä tarkistusta, kun pitäisi mennä läpi. Itse kävin nämä kaikki läpi ja siihen noin kolme ja puoli tuntia. 296 tarkistusta aika homma. Tietysti olette jo ottaneet esille jotakin mahdollisia ongelma on, on alueita. Minimitulo on hyvä, että teitte eron minimipalkan ja minimitulon välillä, koska varsin usein ne menevät sekaisin johtuen tästä erosta käännöksissä. Minimitulo tarkoittaa sitä, että se on tavallaan sosiaaliturva kysymys ja sitten sen antaa jäsenvaltio eikä työnantaja minimi palkamuodossa. Ja tietysti minun ryhmäni ei haluaisi lainsäädäntöä minimi tulosta. Minä itse tuen sitä kyllä kovasti. Mielestäni minimitulo kaikki, kaikissa jäsenvaltioissa olisi hieno ajatus ja jokais, jokainen jäsenvaltio, joka ei ole tarkastanut näitä mahdollisuuksia, omassa maassa, niin pitäisi kyllä tähänkin vaihtoehtoon tutustua, mutta uskon, että tässä voidaan myös vaihtaa parhaimpia käytäntöjä. En usko, että tässä tarvitsemme lainsäädäntöä. Näin ollen 359, 366, 368, 367. Meillä on ongelmia näiden kohdalla joissakin muissakin tarkistuksissa. Edelleen ongelmia varmasti syntyy eri ryhmien kesken ja ryhmien sisälläkin varmasti koskien 1312-317 koskien puitedirektiivä yleisöllisiä palveluja koskevia kysymyksiä. Tästähän on ollut kiistaa. Minun ryhmäni ei puoltaisi siis eh, sitä, että laadittaisiin direktiivi sosiaalista yleisöllisistä palveluista Silloin kyllä joutuisimme tällaista vastaan äänestämään edelleen 3.20. Yritysten sosiaalinen vastuu. Me olemme aina olleet sitä mieltä, että yritysten sosiaalinen vastuun pitäisi olla va- vapaaehtoista ja me vastustamme mitä tahansa lainsäädäntöä tästä kysymyksestä. Mutta näiden kohtien näistä aikoista lisäksi tiedän, että Tästä on varsin erimielisiä näkemyksiä, mutta uskon, että muut ovat varsin hyviä lisäyksiä mietintöön. Harmi vaan, ettei me päätyneet tähän hiukan aikaisemmin, koska nyt jatkossakin tulee näin paljon tarkistuksia joka ikisen mietintöön. Niin hankalaa. Ongelma on ollut sekin, että tässä on ollut tavallaan erilainen tapa jättää tarkistuksia ja monet, monen ei edes pitää olla paikalla kirjoittamassa nimi, nimeään ja ihmiset ovat sitten jättäneet tarkistuksia ilman, että ovat olleet edes täällä keskustelemassa tai että heidän olisi pitänyt niitä myös niitä allekirjoittaakaan, joten mielestäni jatkossa emme saa yhtä, yhtä paljon tarkistuksia. Ne, jotka tekevät työtä direktiivien ja mietintöjen parissa, ovat samaa mieltä, koska tästä tulee varsin hankala laatia minkäänlaisia kompromissejakaan tältä pohjalta yhdessä. Nythän meiltä tässä tulee kesätauko väliin. Toivon, että voitte sähköpostitse olla yhteydessä meihin. Minä tietysti olen ALDE-ryhmän varjoesittelijä, jos voitaisiin sähköpostitse kommunikoida, koska tiedän, että tämän pitää olla valmis syyskuun alkupuolella. Ja kompromissitarkistuksiahan teidän pitää saada aikaan. Joten pyydän teiltä, teitä ottamaan yhteyttä sähköpostitse ja sitten voimme yrittää varmistaa sen, että saamme todella hyvän mietinnön lopputulokseksi. Mutta tässä olivat näitä pääongelmakohtia meille Aldessa. Kiitos. Merci. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä hyvin tästä tehdystä työstä esittelijälle. Me olemme yhtä mieltä havainnoista ja kiireellisistä asioista. Tarkistukset ovat meillä monet samoja. Yksi kiireellinen asia on se, että tässä mietinnössä taataan elintarvikeohjelman, elintarvikeapuohjelman jatkuminen, jota komissio on pyrkinyt leikkaamaan. Ja todellakin meidän pitää nyt taata elintarvikepankille annettavat tuet, koska me emme tiedä, miten voimme tulevaisuudessa ruokkia kaikista heikommassa asemassa olevat tuhannet ihmiset. Tähän muistutatte myös tässä miestinnössä, että että meillä on sosiaalinen agenda Euroopan unionissa, mutta haluaisin, että ei saa pelkästään korostaa työllisyyttä. Te puhutte paljon köyhistä työntekijöistä. Mietinnössäkin sanotaan, on puhuttava myös yhteisvastuullisuudesta kaikista heikoimmassa asemassa olevia kohtaan. Vuoteen 2020 mennessä arvioiden mukaan Euroopassa yli 20 miljoonaa ihmistä elä, eläisi köyhyysrajan alla. Ja Linin kanssa en ole samaa mieltä siitä tässä kohdassa. Meidän täytyy työkalut varmistaa. Täytyy EU-tasolla antaa säädöksiä vähimmäistulojärjestelmistä, vähimmäispalkkajärjestelmistä, jotta kaikille kansalaisille voidaan joku vähimmäistulotaso taata. Tällä tavalla ihmiset saataisiin ylös köyhyydestä. Pitäisi olla riittävä tulotaso, jotta voi maksaa ruokansa, vuokransa, sähkönsä, vetensä ja niin edelleen. Tämä on todella tärkeää, jos edistämme sosiaalista Eurooppaa kerran. Kiitos, herra Boulon. Ja sitten Kloslovski. Kiitos. Aivan lyhyesti tekninen. En usko ollenkaan, että mm, eh, tässä mitä vaikeuksia kompromissien suhteen tulee, mutta kaksi tarkistusta, 101 ja 102, ne koskevat johdantoosan kappaleita. Minä tässä pyydän jälkikäteen nyt, että nämä otettaisiin vähän myöhemmin 19. 12 A ja B kohtiin. Eli siis minä tulen suullisesti pyydän tätä. Kloslovski. Sitten Kloslovski. E, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella herra Dardenia hänen tekemästään työstä ja kiitän myös varjoesittelijä Fontenia, joka pahoittelee siitä, ettei päässyt tähän keskusteluun paikalle. Hän on kuitenkin ollut hyvin tärkeässä asemassa tarkistusten laadinnassa. Yhteistyö on myös ollut aina hyvin tehokasta. Muutaman kohdan haluaisin yleisesti tuoda esiin. Ensinnäkin mietinnön kohta yhdeksän ehdottaisin, että kun puhutaan työntekijöiden oikeudesta var- siihen, että tietty sosiaaliturvan taso ja oikeudet on taattu, ehdottaisin tai muistuttaisin, että tällaiset säännökset eivät aina suosi kaikkia jäsenvaltioita. Sitten mietinnön kohta 19. Se koskee vähimmäistulon puitedirektiiviä. Tämä on melko monimutkainen asia. Se vaatii hyvin monimutkaisia toimenpiteitä – on ottava huomioon eri jäsenvaltioiden erot ja erilaiset oikeusjärjestelmät. Haluaisin myös viitata hyvin dramaattiseen asiaan, nimittäin lapsien köyhyyteen. Sillä voi olla pitkäaikaisia, hyvin kielteisiä vaikutuksia. Ei saa unohtaa sitä, että hyvin usein lasten köyhyys liittyy moniin perheissä esiintyviin ongelmiin. Tämän takia on hyvin tärkeää luoda sellaisia oikeudellisia välineitä, joilla voidaan tukea kaikkia perheitä. Nämä liittyvät niihin tarkistuksiin, joita olen esittänyt esimerkiksi johdantoson kappaleeseen L ja kohtaan 17. Kiitos. Yksi kommentti minun puoleltani. Elisabeth Linne, kun täällä puhuttiin yhteiskuntavastuusta suhteessa ystä, ympäristökysymyksiin, niin, tämä suuntaus ei nyt ole vielä ihan sellainen kuin mitä minä haluaisin. Haluaisin kuitenkin vain todeta, että liike-elämän puolella on niin, että Business Europe lähestymistapa ei ole kaikille se mieluisin. ja kirjanpitoalan, tilintarkastusalan asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tämä tyyppisiä määräyksiä pitää olla. Eli en ole ihan varma, että meidän täytyy aina olla kansainvälisten yritysten kanssa samoilla linjoilla omissa maissamme. No tämä on yksi osa tätä keskustelua ja tämä varmastikin jatkuu. No sitten esittelijä saatte viimeisen puheenvuoronne. Kiitos puheenjohtaja. Minä olisin kiittää kaikkia keskustelun osallistujia siitä, että kiinnititte huomioon jälleen kerran niihin asioihin, jotka ovat teille tärkeimpiä. Ja minä sanon kyllä teille, että minä otan sen huomioon, kun laadin kompromisseja. Ja silloin, kun vähän tarkemmin katselen vielä näitä tehtyjä tarkistuksia. Haluaisin kiittää kollegoja myös siitä, että he ovat käytettävissä ja että he ovat tässä asiassa tällä tavalla mukana. On aivan selvää, että tässä vähän tiukka aikataulun lomien vuoksi. Ja tässä Rova Lin jo ehdottikin, että että voidaan ennen töihin paluuta toimia esimerkiksi sähköpostitse. Voimme tehdä näin ja se on hyvä ajatus. Tietyt teemat tulivat täällä esille. Ne ovat joko helposti eh, ratkaisuun johtu, johtavia asioita tai sitten ne vaativat enemmän työtä. Elokuun lopulla varmaankin meillä on kompromissiehdotuksia jo olemassa ja sitten voimme tehdä työtä aivan konkreettisella tavalla. Kiitoksia. Kiitos. Tältä pohjalta me toivotamme onnea tälle toimitustyölle, kun kompromissitarkistuksia laaditaan. koska me niitä tarkastelemme sitten. No, no kaikki tapahtuu kerralla, eli 9. Anteeksi, 8. syyskuuta me keskustelemme niistä ja hyväksymme ne sitten saman tien. Sitten voimme äänestää, e, äänestää sitten lokakuun kakkos, tai lokakuussa tästä. E, nyt sitten herra Elmer, joka korvaa Karnohin tässä seuraavassa kohdassa, joka liittyy ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin täytäntöönpanoon. Olkaa hyvä. Uh, well, thank you very much, Madam Chairman, and I apologize to you. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi teiltä ja kollegoilta esittelijän puolesta. Hän ei mitenkään nyt voinut tulemaan tänne ja pyysi minua esittelemään mietintönsä. Tässä on aiheena se, miten täytäntöön pannaan ammattipätevyysdirektiiviä. Tämä liittyy sisämarkkinoihin, sisämarkkinavaliokuntaan ja me olemme laatimassa lausuntoa tai, tai herra Sarno on tätä laatimassa. Minun täytyy sanoa, että mitään suurempia ongelmia ei liity mietintöön, lausuntoon tässä, tai mietintöön, mutta herra esittäjä on kuitenkin tehnyt joitakin kohtia. Ensinnäkin hän uskoo, että henkilöiden vapaa liikkuvuus ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus on yksi avain edusta, joita Euroopan integraatio tarjoaa. Hän tukee kaikkia aloitteita, jotka pyrkivät helpottamaan rajat ylittävää liikkuvuutta keinona saada työmarkkinat tehokkaasti toimimaan ja tehostamaan taloudellista kasvua ja kilpailukykyä EU-ssa ja tunnustaa, että on tarvetta uudistaa direktiiviä 2005-65 EU, joka on tämä aikaisempi direktiivi. Hän on vakuuttunut siitä, että joukko säännöllisten ammattien määrä pitää vähentää ja uusien ammattien kohdalla pitäisi laajentaa, erityisesti pitä, huomiota pitäisi kiinnittää innovatiivisuuteen ja digitaaliseen teollisuuteen. Hän vetoaa valiokuntaan, että vieläkin parannettaisiin sisämarkkina tietojärjestelmää imiä, jotta saataisiin keskitetty, yhteen toimiva, sähköinen toiminta, johon helposti päästään käsiksi ja työn, viranomaiset ja työntekijät voivat sitä käyttää hyväksi. Samalla pitää turvata tietosuoja kysymys. Hän vetoaa sen puolesta, että tutkitaan automaattinen tunnustamisen järjestelmä tietyllä alueella esimerkiksi elinkeinoelämässä ja vetoa komission, että se laatisi rekistereitä ja sääntelyiden ammattien kohdalla ja kehottaisi jäsenvaltioita käyttämään näitä hyväkseen, on sitä mieltä, että pakollinen rekisteri on välttämätön, jotta voidaan valvoa, että ammattilupia ei ole kumottu missään jäsenvaltiossa. Tämä rekisteri pitäisi olla kaikkien viranomaisten käytössä kautta jäsenvaltioiden. Nyt tähän kyllä sanoisin, että ainakin Isossa-Britanniassa Meillä on erittäin hyvä esimerkki tästä tohtorista, lääkäristä, joka toimi asettomalla tavalla Saksa ja kuitenkin pystyi toimimaan myös Isossa-Britanniassa. Hän vaatii pragmaattista lähestymistä kielikokeisiin. Niitä rekisteröintiä pitäisi olla mahdollista ilman, että todistaa kielitaitoaan. Mutta työnantajan pitää kuitenkin voida vaatia kielitaitoa ennen kuin ö, antaa työpaikan ja sitten vielä hän vaatii sitä, että yleensäkin yksinkertaistettaisiin hallintoprosesseja ja pyrittäisiin vähentämään kustannuksia kaikilla tasoilla mukaan lukien ne kustannukset, joita syntyy ammattilaisten parissa. Uskon, että tie, mietintö, tai, että mietintö sisämarkkinavaliokunnassa ja toivon, että ei tämä lausuntokaan ole mitenkään erityisen ongelmallinen ja suosittelisin sen hyväksymistä valiokunnalle. Kiitoksia. Sitten seuraavat puhujat. Svobod... Puheenjohtaja. Vapaa liikkuvuus, työntekijöiden vapaa liikkuvuus on tärkeää integraation kannalta. Nyt kun kriisistä ollaan pääsemässä eroon, niin täytyy erityisesti kansalaisten liikkuvuutta edistää, jotta meillä on työelämän tarpeisiin eh, hyvä tapa vastata. Meillä on perusoikeuksissa vapaa liikkuvuus eh, ja myöskin sijoittautumisoikeus. Eh, usein kansalaisilla on esteitä kuitenkin. Tässä asiassa on erilaisia oikeusjärjestelmiä eri jäsenvaltioissa. vain kaksi prosenttia Euroopan kansalaisista hyödyntää tätä vapaan liikkuvuuden mahdollisuutta. Täytyy tukea kaikkia niitä aloitteita, joissa rohkaistaan rajat ylittävään liikkuvuuteen. Erittäin hyvä lausunto. Me voimme sen suurilta osin hyväksyä. Tässä työntekijöiden rajat ylittävää liikkuvuutta tuetaan. Meillä on täytäntöönpanosta mm, kokemusta, mm, mitä tulee ammattipätevyysdirektiiviin ja sen täytäntöönpanoon. Nyt kun katsotaan tätä direktiiviä uudestaan, niin todetaan, että menettelytapoja pitäisi yksinkertaistaa ja pätevyyden tunnustamista. Pitäisi myöskin lainsäädäntöä sopeuttaa paremmin nykytilanteeseen. Ja EPPn puolesta minä haluaisin kiittää huomiota seuraaviin asioihin. Jäsenvaltioiden hallinnollista yhteistyötä on kehitettävä, jotta tunnustamisasiat ammattipätevyyden kohdalla toimivat hyvin. Sitten täytyy myös tiedonvaihtoa suoraan sellaista tukea ja sillä tavalla, että se toimisi hyvin sisämarkkinoilla. Ne maat, missä tämän toteuttaminen on vaikeaa, niin näille maille pitää antaa tukea. On myös tarpeen eh, määritellä joka sektorin minimitason ammattipätevyys. Tässä otan esimerkiksi tietty terveydenhuoltoalan ammatit, kuten sairaanhoitajat, hammaslääkärit koska nykyiset säännöt ovat 60-70-luvulta. Nyt pitäisi laatia uusi luettelo näistä diplomeista ja todistuksista, jotka voidaan tunnustaa vastavuoroisesti. Kun artikla 1 tulkitaan nykyisessä direktiivissä eri maissa, se liittyy nimenomaan pätevyystasoihin, niin pitäisi miettiä, miettiä vähän näitä sääntöjen muuttamista artiklassa yksi, jotta ne olisivat ymmärrettävimpiä. Aivan kuten valmistelija tässä sanoi, pitäisi katsoa tätä, eh, tätä sillä silmällä, että tunnustaminen olisi automaattista. Sitten yhteinen ohjelma, joka on nykyisen direktiivin muota, myötä aset, luotu niin direktiivin vai direktiivin voimanastumisen jälkeen tätä osaa ei ole uudistettu. Kiitän teitä ja odotan hyvää yhteistyötä. Merci beaucoup, mys. Kiitos. Sitten Rykki ja sitten Rova Turunen. Dank. Äh, es handelt... Kiitos. Tässä nyt on kysymys hyvin oleellinen osa integraatiota Euroopan työmarkkinoilla. Hyvin monet eh, jäsenvaltiot ovat jättäneet eh, direktiivin täytäntöön panematta. Tutkintojen tunnustamisessa on vielä paljon ongelmia ja siitä aiheutuu haittaa. Mitä tähän lausuntoon tulee, niin minun mielestäni tämä on hyvä alku. Aikaisempi puhuja mainitsikin juuri tämän. Hyvin monet asiat ovat minun mielestäni tässä hyvin mutta eräitä kohtia pitäisi vielä täydentää. Tiedän, että sosiaalidemokraattien puolelta on, on tulossa vielä muutosehdotuksia. Se, että työ, markkinaosapuolet ja talouselämän organisaatiot otetaan mukaan, on tärkeää. Pitäisi olla avoimuutta ja nopeutta on monia säänneltyjä ammatteja, jotka kuuluvat tällaisen tunnustamisen piiriin. Ja juuri niillä aloilla näitä ongelmia onkin. Työmarkkinaosapuolet, eh, niiden pitäisi työstää vähän yksinkertaisempia sääntöjä tähän tarkoitukseen. Sitten täytyy koordinoida täytäntöönpanoa ja myöskin miettiä, millä tavalla tietoa jaetaan kansalaisille – se olisi hyvin tärkeä askel. Direktiivi, direktiivin uudistus on tärkeää muistaa. Meillä on hyvin paljon aloitteita ja meillä on monenlaisia välineitä Euroopassa. Polonen prosessi muun muassa, joka säätelee tätä pätevyyskehystä pitää olla mukana sekä muodollinen että epävirallinen koulutus. Pitäisi myös miettiä, että miten täydennyskoulutus tähän kuvioon sopii, koska se on sellainen, millä on enemmän painoarvoa tulevaisuudessa. Meidän ei pitäisi jättää ketään oman onnensa nojaan. On ihmisiä, jotka eivät saa täyttä tunnustusta diplomeilleen tai vain osittaisen sellaisen. Pitäisi myös miettiä, että minkälaisia erityistoimia tarvitaan Euroopan työmarkkinoille, jotta ne toimisivat ilman rajoja. Varmastikin hyvää työtä, yhteistyötä tullaan tekemään ja, ja tulee, tästä tulee vielä hyvä työ. Thank you. Uh, Mrs. Turunen, please. Sitten Rova Turunen. Chair. Um... um puheenjohtaja. Ensin yleinen kommentti. IMKO-valiokunnan jäsenä siellä työstämme tätä asiaa myös. Tilanne on nyt se, että meillä on työasiakirja esittelijältä valmiina. Se on hyvä minun mielestäni ja se saa laajalti tukea sisämarkkinavaliokunnassa, mutta näen tämän asian tietenkin myös sellaisena, mihin liittyy vahva työllistämisulottuvuus onkin luonnollista tässä valiokunnassa. Ollaan aktiivisesti mukana ehkä vieläkin enemmän kuin emkossa. Ehkä voisimme käydä jopa yhteisiä keskusteluita Inkon kanssa, en tiedä mikä on mahdollista, mutta todellakin tämä on tällaista valiokuntien keskistä ja välistä. Haluaisin ottaa kolme asiaa esille ja tulen tekemään näistä myös tarkistuksia. Ensinnäkin kohdasta kaksi tuemme täysin sitä, mitä tässä sanotaan, tehokas työmarkkinoiden toiminta, sosiaalinen kohesio, talouden kasvu ja niin edelleen, mutta lisäsimme tähän vielä, että tarvitaan tasapainoa näiden tavoitteiden ja sen välillä, että täytyy säilyttää mahdollisuus jäsenvaltioilla täytäntöönpanna ammattisääntöjä julkisen edun hyväksi, ympäristökysymykset, sosiaaliset standardit, terveyskysymykset ja niin edelleen. Näiden asian parissahan teimme jatkuvasti työtä, pyrimme saamaan nämä asiat balanssiin. Sitten toinen asia koulutuksesta pätevyyden päivittämisestä, myös sitä, siitä, että pitäisi tunnustaa kouluttautuminen, jota on tehty muissa jäsenvaltioissa. Sitten kolmas asia, mikä löytyy vihreästä kirjasta, ammattikortti tai todistus, sitä pitäisi myös kommentoida. Tämä on tämä suuri uutuus ja mielestäni meidän pitäisi tukea tätä valiokunnan. Olisi hyvä tällainen kortti olisi olemassa tai passi, mutta myös korostettaisiin, että tästä tulisi tällainen toimiva arvokas väline. Me tarvitsemme hyvän järjestelmän tukemaan sitä tietojärjestelmän, joka siis tukee tällaista korttia. Muutoinhan siitä ei juurikaan ole hyötyä. Joten nämä kolme asiaa haluaisimme lisätä mietintöön. Ja tämä on kuitenkin varsin hyvä alku, niin kuin te sanoittekin, herra Helmer. En usko, että mitään suuria tappeluita tästä saadaan edes aikaan. Kiitos. Further comments, I'll go back. Kiitoksia, jos ei muuta kommentteja ole sitten Roger Helm vielä esittelijän roolissa, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chairman, and can I thank colleagues? Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää kollegoita tärkeistä huomioista. Tietysti Shermanok oli siis varmasti kiinnittää näihin suurta huomiota myöhemmin. Tässä nyt kaikki. Kiitos oikein paljon. And, uh, we go, uh... Kiitos. Sitten 23.8. keskipäivällä tarkistukset ja sitten 8.9. Käy, käymme tämän läpi ja 19. päivä sitten äänestämme saamio, tässä valiokunnassamme. Mehän olemme aivan hyvin tässä edinneet. David Markus on paikalla täällä. Tässä on Yhdysvalloista meillä eh, tietoa saatavilla työ- ja terveysasioista työpaikalla. Tämä on varmaan hyvin eh, hyödyllistä, kun meillä on eh, tulossa tällainen puolivälin arviointi eurooppalaista työterveysstrategiasta. Siis tämä on nyt jo työn alla ja edustaja Deli on siitä vastuusta. No, nyt annan teille kuitenkin puheenvuoron. Members of the European Parliament. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet ja hyvät vieraat. On henkilökohtainen ilo ja ammatillisesti suuri kunnia puhua teille tänään. On hienoa olla Brysselissä tässä suuressa kansainvälisessä kaupungissa, joka henkii historiaa. Tuon teille lämpimät terveiset Yhdysvaltain työministeriltä Hilda Solisista. On hienoa, että saan puhua tälle parlamentille. Hyvin lyhyesti puhun teille siitä, mikä on tilanne Yhdysvalloissa työterveyden ja turvallisuuden suhteen, ja katsomme myös sitä, millaista yhteistyötä voimme Euroopan unionin kanssa. Ammatiltani olen e- epidemiologia. Olen urallani aina pyrkinyt tunnistamaan, arvioimaan ja ehkäisemään työpaikkoihin liittyviä riskejä. Ne voivat vaikuttaa ihmisten elämään. Nyt olen työterveys- ja turvallisuusvirastossa ja yhä enemmän olen pyrkivä tekemään yhteistyötä EU-kollegoiden kanssa. Tänä vuonna virastoni viettää 40-vuotispäiväänsä. 40, vuoden aja, 40 vuotta sitten Yhdysvalloissa haluttiin lopettaa verenvuodatus amerikkalaisilla työpaikoilla. Silloin perustettiin alakoskeva laki. Silloin myös perustettiin virasto, jotta työntekijät saisivat uuden perustavanlaatuisen oikeuden. Tällä hetkellä amerikkalaiset työpaikat ovat toki turvallisempia kuin 40 vuotta sitten. Ennen kuin osa perustettiin, noin 38 työntekijää kuoli päivässä työpaikalla. Tällä hetkellä keskimääräinen luku päivittäin on 12. Kuitenkin edelleen työtä on jäljellä. Yli 4500 työntekijää kuolee työpaikalla joka päivä. Joka vuosi Tuhansia miehiä tai naisia kuolee työperäisiin sairauksiin. Joka vuosi yli kolme miljoonaa työntekijää vammautuu vakavasti. Puhumme palovammoista, ruhjeista, luunmurtumista ja amputaatioista. Tilanne on ehkä jopa huonompi kuin tämä, koska tiedämme, ettei työtapaturmista raportoida kunnolla. Nämä ovat kuitenkin kylmää puhdasta statistiikkaa, mutta ne eivät kerro sitä, niitä inhimillisiä ja yhteiskunnallisia kustannuksia, joita tähän liittyy. Meidän täytyy siis muistuttaa, että taustalla on kyynelehtiviä ihmisiä. Euroopan unionilla ja Yhdysvalloilla on samanlaisia haasteita edessään. Ne voivat heikentää yhteiskuntajärjestelmää ja talouksiamme. Haasteita on esimerkiksi huonosti hallittu altistuminen kemikaaleille. Uudet teknologiat voivat aiheuttaa tuntemattomia vaaroja. Työvoima ikääntyy. Lisäksi käytetään enemmän ja enemmän väliaikaista ja vuokratyövoimaa, joilla ei ole yleensä kunnollista koulutusta työterveys- ja työturvallisuusasioissa. Paikallisjohdon pitää, ei myöskään kanna heistä vastuusta. Lisäksi on kielitaitoon ja lukutaitoon riittyviä esteitä. Tämä viimeinen siis siirrotyöläisillä. Tämä viimeinen haaste on todella hakava asia meille molemmille osapuolille. Miten voisimme saada nämä työntekijät tuntemaan paremmin oikeutensa ja suojaamaan itseään? Lisäksi on haasteita meillä molemmilla, nimittäin se, että pienet yritykset pitäisi saada paremmin kantamaan vastuunsa näissä asioissa. Yhdysvalloissa alle 20 työntekijän yrityksillä kuolemantapauksia on useita kertoja enemmän kuin suurilla työpaikoilla. Riskit ovat suurempia pienillä työpaikoilla, mutta usein niiden omistajat eivät osaa riskinhallinta-asioita eivätkä kouluta työntekijöitä. Vuonna 1995 EU ja Yhdysvallat allekirjoittavat uuden transatlanttisen agendan, jotta voitaisiin syventää ja laajentaa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä monilla aloilla. Tästä lähtien työllisyysasioita käsittelevä työryhmä. Siihen kuuluu Yhdysvaltain työministeriön jäseniä sekä eu edustajia. Ne ovat järjestäneet kokouksia, työryhmiä, konferensseja, joissa on käsitelty hyvin paljon työllisyyskysymyksiä mukaan lukien työterveys ja työturvallisuus. Tavoitteena on ollut ja on edelleen se, että voidaan auttaa poliitikkoja molemmilla puolilla Atlanttia tekemään molempia hyödyttäviä päätöksiä. Ensimmäinen yhteinen konferenssi järjestettiin Luxemburgissa 1998 ja olen hyvin tyytyväinen voidessani todeta, että me teemme tällä hetkellä läheistä yhteistyötä komission kollegoiden kanssa ja suunnittelemme seitsemättä yhteistä konferenssia, joka järjestetään vuoden päästä Brysselissä. Me olemme käyneet kahdenvälisiä keskusteluja ja me odotamme, että tästä konferenssista tulee hyvin menestyksekäs ja se lisää vuoropuheluamme tällä alalla. Viimeisen Bostonissa järjestetyn yhteisen kokouksen jäljiltä virastoni on tehnyt yhä enemmän yhteistyötä EUn vastaavan viraston kanssa. Yksi tärkeä asia molemmille on myöskin työperäisten syöpien ennaltaehkäisy. Vaikkakaan ei tiedetä tutkimusten perusteella, kuinka suuri osa syövistä johtuu altistumisesta työpaikoilla, niin ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tuhannet ihmiset kuolisi työperäisten syöpien takia vuosittain. Onnittelen tätä elintä siitä, että se on jälleen keskittynyt enemmän ja enemmän työperäiseen syöpään. On tärkeää, että pääsemme myös eroon asbestista ja on korkea aika, että pääsemme siitä eroon ja että määritämme altistumisen raja-arvot kvartsille ja muille karsinogeeneille. Me tiedämme, että Eh, on myös sellaisia aineita, joita ei voida korvata, mutta niitä täytyy silloin valvoa. Monet krooniset työperäiset sairaudet ovat myös ongelma. Vieraillessani täällä Brysselissä olen saanut tavata myöskin Gerd Dansetin, Euroopan kemikaaliviraston johtajan. Olemme keskustelleet asioista, jotka hyödyttävät sekä työntekijöitä että työnantajia molemmilla puolilla Atlanttia. Yhdysvallat aikoo myös pian hyväksyä maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun järjestelmän riskiviestintää varten, jotta voidaan omaksua yhteinen lähestymistapa kemikaaliriskien luokitteluun, merkitsemiseen ja voidaan luoda yhteisiä turvallisuustietoja, jotta helpotetaan kauppaa ja voidaan suojella työntekijöitä ja vähentää työnantajien taakkaa. Itse asiassa Yhdysvallat ja Eurooppa ovat sopineet siitä, että täytyy turvata te- kemikaalien turvallinen tuotanto ja käsittely ja puhua yhdellä äänellä. Minun virastoni on tässä hyvin yksis- virastolla on yksiselitteinen kanta Täytyy olla selkeitä varoituksia sairauksien ja kuolemantapauksien ehkäisemiseksi, jos on kyse vaarallisista materiaaleista ja aineista. 1900-luvulla pyrittiin löytämään standardeja. Kansalliset standardit, perinteiset toimenpiteet ovat tuottaneet myönteisiä tuloksia, mutta se ei kuitenkaan riitä. Me tarvitsemme uusia keinoja on saatava tehokkaammin työnantajat ja työntekijät mukaan toimintaan, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Meidän täytyy siis saada tällainen työpaikkojen kulttuuri muuttumaan niin, että työnantajat ja työntekijät yhdessä puuttuvat työterveys- ja työturvallisuusriskeihin. Yhdysvalloissa on myös hyvin paljon ennaltaehkäiseviä ongelmia, ohjelmia. Suuret monikansalliset yritykset ja pienemmätkin yritykset ovat aivan aitiopaikalta nähneet, miten tällaiset ennaltaehkäisyohjelmat auttavat vähentämään kustannuksia, eh, ehkäisevät loukkaantumistapauksia ja säästävät ihmishenkiä. Meillä on yhteinen näkemys näissä asioissa. Ennaltaehkäisevät ohjelmat ovat tärkeitä, jotta voidaan parantaa turvallisuutta ja terveyttä työpaikoilla Tämä aiempi menestyksekäs yhteistyömme voi toimia perustana, kun kehitämme uusia työkaluja työnantajille ja työntekijöille. Meillä on siis yhteistä paljonkin lähestymistavoissa, kuten tekin. Mekin haluamme arvioida onnistumistamme jatkuvasti. Meillä on samanlaisia peri, pää, ensisijaisia tavoitteita ja aloitteita. Ei olekaan yllättävää, että aina kun EU ja Yhdysvallat kokoontuvat näiden asioiden parissa, niin löydämme ratkaisuja. Voimme hyötyä toistemme lähestymistavoista. Monissa yrityksissä monikansallisuus lisääntyy edelleen ja edelleen, siksi nämä ovat niin tärkeitä. Tällä hetkellä 10 prosenttia EUn työntekijöistä on yhdysvaltalaisomisteisessa yrityksissä töissä ja päinvastoin. Siksi tarvitaan myös globaalia työsuojelua. Tämä täytyy olla yhteinen tavoitteemme. Ja me pyrimme suojelemaan työntekijöitä sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa, mutta meidän täytyy myöskin pohtia sitä, mikä on laajempi roolimme maailmanlaajuisessa työntekijöiden suojelussa. Niin, että jos me haluamme, että työntekijät pääsevät kotiin perheidensä luokse turvallisesti työvuoron jälkeen, niin meidän täytyy käsitellä tätä asiaa globaalina ihmisoikeutena, ei pelkästään taloudellisena asiana tai työasiana. Meidän täytyy siis miettiä tärkeää, mutta vaikeaa kysymystä. Voi, mikä on meidän vastuumme siinä, että työntekijä jossakin kehitysmaassa tekee kulutustuotteita eurooppalaisille tai amerikkalaisille turvattomissa oloissa? Pitäisi va- varmistaa se, että nämä työntekijät eivät vaaranna henkeään meidän käyttämiemme tuotteiden edessä. Meillä on tällainen vastuu. On hienoa, että voin puhua teille transatlanttisen viikon kuluessa. Kysehän on siitä e, tapahtumasta, että amerikkalaiset ja EUn päättäjät pyrkivät käymään yhteistä keskustelua yhteisistä tavoitteista ja yhteisestä toiminnasta. E, tämän talouskriisin aikana erityisesti on yhteisiä huolia, Joskus ajatellaan, että sääntely vaikuttaa vapaaseen kauppaan, se aiheuttaisi työpaikkojen menetystä ja muuta tällaista negatiivista, mutta toteus on kuite, totuus on kuitenkin se, että mikään ei tuhlaa enemmän rahaa ja resursseja kuin se, että ihmiset kuolevat sellaisissa työonnettomuuksissa, jotka olisi voitu estää. Me emme saa unohtaa sitä, että ihmisiä hyvin paljon joka vuosi, kun sääntelyä lykätään, niin ihmisiä sairastuu tai loukkaantuu vaarallisille kemikaaleille altistuessaan. Meidän täytyy pyrkiä edistämään tehokkaampaa ja tuotteliaampaa tuotantoa ja työpaikkoja. Mutta muistettakoon se, että sääntely ei tapa työpaikkoja, vaan se estää työpaikkoja tappamasta työntekijöitä. Näinä hyvin kilpailtuina, haastavina aikoina enemmän kuin koskaan meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja tarvitsemme toisiamme enemmän kuin koskaan. Juuri tämän takia olen luottavainen sen suhteen, että yhdessä voimme pelastaa ihmishenkiä ja parantaa työntekijöiden terveyttä Atlantin molemmilla puolilla ja kaikkialla maailmassa. Nyt on mielikuvituksen, optimismin, rohkeuden ja rohkean toiminnan aika. Meillähän on näitä riittämiin näitä ominaisuuksia. Lopuksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia sen jäseniä ja sen puhemiestä työterveyden, työturvallisuuden alalla tehdystä työstä. Lisäksi kiittäisin EU-OSHAN Jukka, johtaja Jukka Takalaa. Hän jättää tehtävänsä pian ja siirtyy muihin tehtäviin työelämää käsittelevän kansainvälisen paneelin johtoon. Hän on tehnyt merkittävää, valtavaa työtä työterveyden ja työturvallisuuden alalla. Toivotan hänelle menestystä tulevissa tehtävissä. Lisäksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi ja toivottaa kaikkea hyvää tulevalle EU-OSHAN johtajalle Krista Setlaslille. Odotan, että jatkamme tätä tehokasta, työdyllistä yhteistyötä virastojemme välillä. Ja lopuksi odotan vielä todella sitä, että transatlanttinen yhteistyö jatkuu, koska EUlla ja Yhdysvalloilla on johtava rooli tällä alalla ja meillä on yhteisiä ratkaisuja, joita voimme rakentaa. Kiitos. First, uh, is, uh... Ensimmäinen kysymys. Rova Ertvieska. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Gratuluję Panu dobrego wystąpienia. Proszę zobaczyć. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä erinomaisesta esityksestä. Te ansaitsitte aplodinne. Te puhuitte paljon niistä siis työntekijöiden oikeuksista ja te puhuitte myöskin vastuusta. Ja kuitenkin te olette tämän sijoittaneet sinne työnantajan puolelle. Haluaisin tietää, että onko työntekijä tarpeeksi vastuullinen, että kun hän ottaa työn vastaan, et, niin hänen täytyy tehdä työnsä vastuullisesti niin, ettei hän ota mitään riskejä ei itsensä kannalta eikä työn tekijän, työnantajan kannalta, jottei varoja synny. Miten työntekijöiden tietoisuus koska usein meistä tuntuu, että meillä on vain oikeuksia työntekijöinä eikä mitään velvollisuuksia. Tässä sitten toinen kysymys. Puhuttiin Isossa Britanniassa muutama vuosi sitten. muistimenetyksestä. Minkälaisia tutkimuksia on tehty ja missä mielessä stressi vaikuttaa tähän? Thank you. Uh, Mr. Serkis, followed by... Herra Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti, en, haluan kiittää herra David Michaelsia puheenvuorostaan. Tätä oli todella mielenkiintoista kuunnella varsinkin kun varsin kauan on siitä, kun olemme kuulleet on puolta muuta kuin sodan huutoja ja yhtäkkiä puhumme sitten yhtäkkiä yhteistyöstä EUn kanssa myös. Ja meidät nähdäänkin liittolaisena paremmassa maailmassa mm, paremmassa mm, maailmassa, oikeudenmukaisessa maailmassa. Ja tässä on paljon, puhutaan tällaisesta vuoropuhelusta, ja meillä onkin paljon kapasiteetteja ja paljon vastuuta. Eivät kaikki ole näitä nousevia talouksia, kehittyviä talouksia. USA ja EU ovat tällaisia isoja kehittyneitä alueita. Meillä on valtava kapasiteetti, meillä on tietoa, kaupallista kykyä, bisnesmaailmaa, yliopistomaailmaa ja näin ollen on monia asioita, joiden avulla saamme maailman paremmaksi kaikille – Kiitoksia vielä kovasti, koska tässä oli tavallaan raikas tulos kerrankin USAn puolelta. Usein olemme jo lähes menettäneet toivon sitä, että tämän tyyppistäkin Atlantin osapuolta voitaisiin kuolla, kuulla. Toivottavasti tämä ei ole mikään loppu, vaan alku hedelmälliselle yhteistyölle ja uudelle tielle. Mehän pidämme tämän seitsemännen konferenssin ensi vuonna. Toivottavasti Bilbaon virasto voi olla yhteistyössä teidän virastonne kanssa ja toivommekin, odotammekin paljon myös amerikkalaisilta. Tämä on ollut varsin mielenkiintoinen iltapäivä, iltapäivä tähän asti. Perinteiset keinot eivät riitä niin kuin tekin sanottiin. Ja nyt kun maailma on globalisoitumassa yhä nopeampaan, meidän pitää harjoittaa ennaltaehkäisevää toimintaa työperäisten sairausten kohdalla myös globaalisti virastoiden ja muiden toimijoiden kautta. Sitten vielä herra Michael, haluaisin toivottaa teille kaikkea menestystä ja onnea. Toivottavasti tämä ei ole viimeinen kerta, kun me tapaamme ja seuraavalla kerralla toivottavasti on kauniimpi ilma, vaikka ehkä te olette tottuneet tällaiseenkin sään. Tervetuloa uudestaankin. Uh, Mrs. Deli, please, Karima Deli. Merci beaucoup pour votre euh, intervention. Kiitos paljon näistä puheenvuoroista. Ne muistuttavat meitä tosiaankin siitä, että meillä on yksi perusoikeus ja se on oikeus terveyteen. Kaikkien työntekijöiden pitää nauttia siitä, että heillä on hyvät työolosuhteet. Se pitää heille taata. Ja että kaikki että työ tehdään arvokkaissa oloissa. Se, minkälaista kärsimystä sitten työpaikalla aiheutuu, stressiä tai kiusaamista, niin pitää todellakin miettiä sitä, miten työ on järjestetty ja miten yritysten toiminta on järjestetty. Te puhuitte talouskriisistä ja se nyt mullistaa työelämää tällä hetkellä. On monenlaisia tilapäisiä työsuhdesopimuksia ja vanhat ähm, demonit nostavat päätään. On paljon lyhyitä pikkusopimuksia ja se tarkoittaa sitä, että yritykset eivät investoi ennaltaehkäiseviin toimiin, joiden kuitenkin pitäisi olla ensisijaisia. Työtapa, turmat ja erilaiset työperäiset sairaudet ovat 5,9 prosenttia BKTstä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy todellakin kääntyä yritysten puoleen, jotta ne tekisivät sen, mikä niille kuuluu. pitäisi soittaa myöskin hälytyskelloja liittyen tähän syöpien määrän kasvuun, joka johtuu työperäisistä terveysriskeistä. Kaikki uudet kemialliset aineet, joita meillä on markkinoilla – niin pitäisi varovaisuusperiaatetta soveltaa. Pitäisi olla keinoja siihen, että joka ikinen aine tulee luvan varaiseksi tai että se saadaan mukaan lupa menettelyn. Minä olen esittelijänä ja minä hyvin paljon arvostan teidän työtänne kiitoksia siitä, että tulitte tänne valiokuntaan. Before I bring you in to reply. Kiitoksena, kun voitte vastata. Esittäisin itsekin pari kysymystä. Lähinnä näihin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, jotka käsitellään täälläkin. Olettekohan voineet seurata mitään keskusteluita tästä asiasta jo nyt? Voisitteko hiukan kertoa, miten näihin asioihin tartutaan USAssa? Oletan, että on vapaaehtoisia käy toimintasääntöjä, mutta olisi mielenkiintoista saada tietää, mihin suuntaan USA on suunnannut tuki- ja liikuntaelinsairauksien kohdalla. Sitten on monia muita aloitteita, sähkömagnetiset kentät ja niin edelleen. Meillä on tullut näitä kysymyksiä esiin tulevina kuukausina. Voisitko hiukan kertoa, mitä kaikkea tapahtuu USAn puolella? Voisitte ehkä keskittyä vaikka näihin kahteen vaikka vaan. Ja kun puhutaan yhte, yhdessä työskentelystä ja miten saataisiin aikaan globaalia pitkän aikavälin aloitteita, tällä hetkellä mm, kaikessa tämä ei ole mahdollista, mutta halusin vain tietää, mm, mitä, millä linjoilla te olette joissakin näissä kysymyksissä. Nyt voitte vastata näihin kysymyksiin, olkaa hyvä. Uh, thank you, I'm very Kiitoksia, olen erittäin kiitollinen tästä lämpimästä vastaanotosta, jonka olen saanut valiokunnassa. Yritän nyt vastata näihin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys liittyi oikeuksiin ja vastuu, vastuukysymyksiin. Mehän tappelemme näidenkin asian parissa säännöllisesti. Voin puhua vain omalta kannaltamme katsottuna. Laki on USA varsin selvä. Vel- työnantajan velvoite on tarjota turvallinen työpaikka. Laki ei puhu vastuukysymyksistä työntekijöiden kohdalla, koska olemme sitä mieltä, että työnantajilla on kaikki välineet, jotka joita tarvitsevat, että voivat varmistaa, että työntekijät seuraavat ja noudattavat varotoimia. Ja hallituksen var- tehtävä ei ole näin toimia, vaan työnantaja. Sehän kuuluu osana työhön. Me tarkastelemme työn, käännymme työnantajiin, koska koska he varmistavat turvalliset työpaikat. Me kuitenkin pelkäämme, jos tarkastelemme työntekijöiden toimia, että joskus unohdamme todelliset onnettomuuksien ja sairauksien syyt. Työntekijänä on helppo tehdä virhe. Ja kun työntekijä kerran virheen tekee, niin sitten se on heidän syynsäkin. Koska ei voida välttyä virheeltä, niitä tapahtuu työssä, päivittäisessä työssä. Siksi onkin tärkeää luoda sellaiset olosuhteet, jos virhe tapahtuu, niin siltikin välttyy vammalta. Ja siksi meillä on tiettyjä välintä käytössä. Me todellakin keskitymme vaatimuksen kohdistuvat työnantajiin. Se on heidän tehtävänsä varmistaa, että työntekijätkin toimivat vastuullisesti, tekevät mitä pitää tehdä ja jos pitää, pitää sitä lyhtyä kuri, toimia, jos he eivät sääntöjä noudata. En ole en tunne mitään tutkimuksia amneisesta näistä muistimenetyksistä ja muistiongelmista. Mielenkiintoinen kysymys. Mutta tämä tietysti liittyy myös koulutukseen ja ammattikoulutukseen. Tarvitaan jatkuvaa dynaamista prosessia. Jatkuvasti pitää muistuttaa ihmisiä siitä, mitä heidän pitää tehdä välttääkseen riskejä työympäristössä, niin että voivat jatkaa turvallista työskentelyä. Haluaisin kiittää herra Serkasta hänen kommenteistaan olen iloinen, että sain näin lämpimät ter- terve- tervetuloa toivotukset häneltä. Hienoa, että pidätte meillähän on paljon opittavaa myös neiltä. Ja on hienoa tehdä yhteistyötä Rova Delli, myös teidän kommenttinne. Otin hyvin vastaan, otitte esiin ihmisarvon, työn järjestämisen, työperäinen turvallisuus ja terveys aina liittyy näihin kysymyksiin, koska ei voida varmistaa työsuojelua vain ylhäältä käsin. Jotta ymmärtää, mitä työpaikalla tapahtuu ja mitä voidaan ennakoida onnettomuuksia, niin työntekijät pitää ottaa mukaan. Jos on tällainen lähetäpiti tapahtuma esimerkiksi, niin haluaisimme rohkaista työntekijöitä ja työnantajia tar- varmistamaan, tutustumaan näihin riskeihin, mutta ellei tässä toimita yhteistyössä, niin jotakin menetä, jos työntekijät eivät ole mukana työnantajien kanssa, jotta todellakin voidaan estää onnettomuuksia, niin silloin tarvitaan yhteistyötä työntekijöiden työnantajien välillä. Silloin kun tällaista työ- yhteistyötä on, niin se ottaa esille näitä peruskysymyksiä ja varmistaa, että ihmiset tekevät työtä kunnioittain toisiaan ja pyrkivät samoihin tavoitteisiin. Se todellakin vaikuttaa työilmapiiriin, se on tärkeä asia meistä. otitte esille työperäiset syövät. Ja on, teillä onkin suuri onni, että EUn virasto on todellakin keskittynyt tähän asiaan ja se kertoo, saamme vasta kuulla tästä enemmän kuin herra Takkula, Takala puhuu. Ja tästä ohjelmasta on saatu paljon tietoa, jota sitten voidaan hyväksi käyttää Euroopassa ja USAssa, ja näin voidaan kouluttautua itse ja kouluttaa työntekijöitä, kertoa riskeistä ja mitä voidaan tehdä me todellakin haluamme lähestyä yhteistyötä teidän kanssanne, että voimme saada näitä tietoja, joita tämän teidän järjestelmän kautta on saatu aikaan ja sitten voidaan tavoittaa työntekijät. Sitten vielä työntekijöiden altistumisesta. Joskus kun keskustellaan lainsäädännöstä toksista aineista, niin silloin ajattelemme kuluttaja-altistumista, ympäristöaltistumista, mutta työntekijöiden altistuminen on tavallaan pahinta. Minulla on tässä nyt kynä, jos tai minulla on tällainen pinssi, tässä on kanarialintu häkissä, tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät ovat tavallaan niin kuin kanarialintu, joka joutuu, esimerkiksi jos toimii kaivoksessa, jos kaasua tulee liikaa, kaivoskaasua, niin silloin tämä kanarialintu ensimmäisenä kuolee, ellei pääse tarpeeksi nopeasti pois kaivoksesta. Työntekijät ovat vähän tällaisia, he ovat altistettuna paljon enemmän tällaisille kemikaaleille kuin kuluttajat tai ihmiset, jotka elävät laitosten lähellä, he ovat enemmän altistuneita ja he saavat pahimman altistumisasteen. Usein puhutaan Meillä on myös monia eläintutkimuksia tehty, mutta ainoat tutkimukset ihmisistä ovat juuri työntekijät. Ja tutkimuksia on tehty Kiinassa, jossa ihmiset ovat saaneet monenlaisia ongelmia, koska ovat tietyillä aineille altistuneet ja meidän pitää sitten, meidän pitää käyttää tavallaan koe-eläiminä, hamstereita ja rottia ja sitten ekstrapoloissa ihmisiin. Olen todellakin iloinen näistä neuvotteluista EUn OSHAN ja kemikaaliviraston kanssa. Ja viittaan myös REACH-direktiiviin, ja tätä tietoa voimme käyttää myös USAssa. Sitten vielä lopuksi puheenjohtaja otitte tärkeän kysymyksen esille, nimittäin tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Virastomme on tutustunut tähän vain vapaaehtoispohjalta toistaiseksi teemme yhteistyötä monien työnantajien kanssa, jotta voisimme saada aikaan parempia ohjelmia ja välittää viestin paremmin, mutta standarditoimintapaino on varsin hidas ja heikko. Meillä ei oikeastaan ole sopivia standardeja tämän asian käsittelyyn, miten voisimme suojella ihmisiä näiltä sairauksilta. Tiedän ja olen kuullut, että te olette liikkumassa tähän suuntaan. Ja niin olen varsin toiveikas ja haluan tukea teidän toimintaanne. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä alue toimia. Sitten sähkömagnetista kentistä ikävä kyllä en voi kertoa, koska en asiaa paremmin tunne. Uh, Kiitoksia. Voin varmaan koko valiokunnan puolesta kiittää teitä. Erinomainen eh, tällainen mielipiteen vaihto meillä asiasta syntyi. Sitten me jos te haluatte jäädä tänne seuraavan aiheen ajaksi, niin voitte sen tehdä, mutta kyllä ymmärrän, että teillä on varmaan kiireitä. Me muu, siirrymme sitten ripeästi Karima Dellin eh, laatimaan paperiin, joka on eurooppalaisen työterveysstrategian puoliväriarviointi. Tässä on edelleen kysymys yhteiskeskustelusta komission kanssa. Ensin me voimme eh, kuulla asiantuntijoita. Antonio Camarotin, joka johtaa pääosastoa, työllisyyspääosastoa. Okay. Thank you, Chair. And, uh, Ki- kiitos puheenjohtaja. Presentation. Täällä on tällainen esitys. Onko se hyvin näkyvissä teille? Kiitos paljon siitä, että komissio on kutsuttu tähän kokoukseen tänään. Ja minä kerron näistä töistä, jotka tähän liittyvät, kun valmistellaan puoliväriarviointia tästä eurooppalaisen työterveysstrategiasta tässä eh, on eh, nykyinen eurooppalainen strategia pantu täytäntöön ja sitten puhun vielä tulevaisuuden näkymistä. Erityisesti tietyistä painopistealueista, jotka meille ovat eh, tärkeitä seuraavassa eurooppalaisessa strategiasta, joka tulee tähän sosiaalipolitiikan alalle. Aivan kuten me kuulimme äsken. Me tiedämme, minkälainen vaikutus työ peräisillä sairauksilla ja onnettomuuksilla on ihmisten kärsimyksiin ja ongelmiin hyvin ympäri maailman, kuten kuulimme USAssakin. Meillä on aivan samanlaisia huolia täällä päässä. Miten tässä vastuullisesti toimitaan, niin niin sen täytyisi perustua työehtosopimusneuvotteluihin ja hyvin käytäntöihin. Me olemme aivan vakuuttuneita komissiossa siitä, että kaikki eh, kansalliset ja kansainväliset tahot ja työehtosopimuspuolet kaikilla tasoilla, niiden on syytä olla tässä mukana. On, me voimme sanoa kyllä, että hyvin paljon on tehty EU-ssa kahden viime vuosikymmenen ajan, mitä tulee työnteko-olosuhteisiin ja näiden työperäisten onnettomuuksien vähentämiseen. Työturvallisuus on varmastikin yksi kehittyneimmistä aloista Euroopan unionin sosiaalipolitiikasta ja se on yksi pilareista Euroopan sosiaalisessa sosiaalimallissa. On selvää joka tapauksessa, että emme voi jättää huomiotta niitä haasteita, joita meillä edessämme on nyt näinä vaikeina aikoina. Ihmisillä on vaikeat ajat, liike-elämällä on vaikeat ajat EU-ssa ja kaikkialla maailmassa. Te e, tiedätte, että tässä nyt tällaista kestävää toipumista on jo menossa, mutta kyllä hyvin paljon huolia on tästä globaalista toipumisesta edelleen. Kun tilanne on näin vaikea, niin 2010 on laadittu uusi strategia seuraavalle vuosikymmenelle Eurooppa 2020 strategia. Siellä puhutaan eh, niistä rakennemuutoksista, jotka edistävät kasvua. Tavoitteena on luoda sellainen talous kymmenen vuoden äh, kuluessa, että energiaa käytetään vähemmän, innovaatioita äh, syntyy, ihmisten ammattipätevyys lisääntyy ja tietenkin myöskin sosiaalinen kohesio, sen pitää vahvistua. Mitä sosiaalipolitiikkaan tulee, niin niille niin, sosiaalipolitiikka on hyvin merkittävä osuus tässä kuviossa – me haluamme vähentää työtapaturmia, koska se vähentää kärsimystä, ihmisten kärsimystä. Tämänhän me kuulimme äsken useammankin puhujan suusta. Mutta me myös ajattelemme niin, että eh, kun me tätä turvallisuuspolitiikkaa me kehitämme, niin silloin voimme pidentää myöskin työelämää. On joka tapauksessa selvää, että jotta pääsisimme näihin tavoitteisiin, meidän täytyy sopeuttaa politiikkaamme kaikkiin niihin muutoksiin, mitä työelämässä tapahtuu. Tässä nyt näette tällä taululla, mitkä meidän mielestämme ovat kaikkein tärkeimpiä asioita tässä muutoksessa. Ensinnäkin väestön kehitys, sen muuttuminen tässä tulevina vuosikymmeninä hyvin paljon enemmän ikääntyneempiä ihmisiä tulee olemaan työelämässä. No sitten työ, työntekokuviot muuttuvat ja tämä johtuu siitä, että kilpailuun liittyviä paineita kohdistuu yhteiskuntiimme. Me tarvitsemme uusia organisaatioita, me tarvitsemme sulavampia siirtymiä eri töiden välillä ja monenlaisia erilaisia työsopimuksia on osa-aikaisia ja muita tulee kuvio mukaan. Ja sitten tietenkin tekninen, tekne, tekniset innovaatiot, meillä on uusia tuotantotapoja ja tuotteita tulossa. Tätä taustaa vasten olemme sitä mieltä, ja tässä onkin tämän 2020-strategian koko henki, että parempia, parempilaatuisia töitä ja paremmat työolosuhteet ovat niitä tekijöitä, johtavia tekijöitä, jotka vievät meitä parempaan kilpailukykyyn. Eurooppalaiset yritykset ovat riippuvaisia hyvästä työvoimasta. Työskentelyolosuhteet ovat hyvin merkittävä tekijä tässä kuviossa. No sitten tois, toisaalta e, se, että miten työn laatua e, korostetaan – Työntekijöiltä edellytetään nykyisin yhä vaativampia tehtäviä ja heiltä edellytetään myöskin siirtymään yhdestä tehtävästä toiseen aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. On selvää, että työterveys- ja turvallisuuspolitiikka koskee työelämää ja se vaikuttaa paljon työvoiman äh, laatuun, joka sitten on tietenkin koko työelämän mittainen. Tämä uusi 2020-strategia on sellainen, että kun työelämää kehitetään, niin laadukasta työtä se on nimen, tarvitaan. Se on nimenomaan yksi ydinkysymyksistä. Jotta saisimme kokonaiskuvan nykytilanteesta, meidän täytyy myöskin katsoa vähän perinteisempiä indikaattoreita. Ne osoittavat, kuinka haastava tilanne on ja kertovat eh, siitä, mitä tulevaisuutta varten pitäisi tehdä. Meillä on aivan liian paljon vielä kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Nämä luvut ovat peräisin hiljattain eh, tulleesta Eurostatin julkaisusta. Ja te näette täällä, että täällä on referenssivuonna 2007 yli 5500 ihmistä kuoli Euroopassa työtapaturmissa. Ja yli kolme prosenttia työntekijöistä joutui yli kolmen päivän sairaslomalle ja 8,6 prosenttia 23 miljoonasta kärsii terveysongelmista. En nyt me mene tähän sen syvemmälle, vaan siirrymme seuraavaan kuvaan. Sitten täällä on strategia työ terveydestä ja turvallisuudesta. Tässä on integroitu kehys, jossa kaikki osallistujat ovat mukana. On tarkoitus ottaa OSH mukaan kaikkeen tähän. Me olemme julkaisseet puolivälin arvioinnin strategiasta ja tässä on hyvin laaja kuulemisprosessi takana, joka vietiin läpi vuonna 2010. Tärkeimmät päätelmät tästä työstä ovat sellaiset, että vaikka hyvin paljon muutoksia on tapahtunut 2007 jälkeen, varsinkin näiden finanssikriisien myötä, niin tämä strategia varmastikin vastaa tarkoitustaan. Ensimmäinen tavoite on se, että me saamme kestävästi onnettomuuksien määrän alenemaan 25 5 prosentin tasoa tässä alenemisessa havittelemme. Tietenkin loppuarviointi siitä, että onko strategia tehokas, on mahdollinen vasta sitten, kun meillä on 2012 viite numerot vertailu vertailua varten. Mitä kuitenkin suuntauksiin tulee, niin kolmen ensimmäisen strategiavuoden aikana on todennettu se, että tällainen aleneva suuntaus on olemassa. Ja tämä näkyy myös pitemmällä kymmenen vuoden aikajänteellä. Vaikka edistystä on tapahtunut, meillä on hyvin paljon työtä vielä tekemättä tässäkin strategiassa. Tässä nyt on näitä painopistealueita, Tarkoituksena on jatkaa työtä sillä tavalla, että ajan, lainsäädäntöä ajantasaistetaan. Meillä on 2004 annettu direktiivi, joka liittyy sähkömagneettiseen säteilyyn. Uusi direktiivi on kollegiossa hyväksytty hiljattain. Ja se on lähetetty sitten lainsäädäntöinstituutioille eteenpäin. Toinen tärkeä aloite, joka aikaisemminkin mainittiin, on ergonomia koskeva uusi direktiivi. Me myöskin haluamme konsolidoida ja edistää ja sitä, miten kansalliset strategiat työterveyspuolella pannaan täytäntöön. Ja myöskin meille on tärkeää se, että me yritämme kehittää yhteitä, yhteistä valvontavälinettä, jotta eurooppalaista strategiaa voidaan valvoa tällä alueella. Ja sitten tietenkin on nämä päätelmät lopuksi, jota voimme katsoa, mitä 2012 jälkeen tehdään. Tällä hetkellä laajat kuulemiset ovat tulossa tai niitä meidän läpi ja prosessissa on tarkoitus myöskin eh, luoda seurantastrategialle välineet, jotka ovat yhdenmukaiset 2020 eh, eh, strategian kanssa. Tietenkin uusi strategia on poliittinen kehys tulevalle työterveysstrategialle ja meillä on tällainen eh, tiekartta, jonka mukaan kaikilla toimijoilla on oma roolinsa. Tietenkin tässä vaiheessa olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Um, Kiitoksia. Puhuitte kyllä vähän yliaikaa, mutta oli niin kiinnostavaa, että en halunnut ryhtyä kurinpidotoimiin. Sitten herra Takala on seuraava. Jos hän voisi pitäytyä kuudessa, mutta se on todella hyvä asia olisi. En usko, että te tarvitsette enää mitään sen kummempia esittelyitä. Olkaa hyvä. Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, arvoisat vieraat, ystävät. Jatkaen tähän aikaisempaan, minä todellakin pidin tästä lausesta, jonka kuulimme David Michaelista, kun hän sanoi, että sääntelijät eivät tappaa työpaikkoja, vaan estävät sen, että työpaikat tappavat työntekijöitä. Hän on tehnyt työtä kansainvälisen lainsäädännön parissa ja, ja ilossa, niin tämä on juuri oikea fraasi. Olen siitä 110 prosenttia samaa mieltä. Sitten seuraava kuva. Joka vuosi Euroopassa 100 68 ihmistä, 60 000 ihmistä kuolee johtuen työperäistä syistä. Tässä on koko kuva. Tässä on 167 000 on hiukan korkeampi. Vaikkakin onnistumuksien määrä vähenee, niin kuolemaan johtavat sairaudet, työperäiset sairaudet kuitenkin nousevat, joten trendi nousee tämän takia. Sitten suuri enemmistö näistä on estettävissä. Asbesti 30, tappaa 31 000 ihmistä ja perheenjäsentä johtuen eh, mesittelyoimasta ja keuhkosyövästä. Mainitsen tämän sen takia, että Euroopan parlamentti on ryhtynyt hiljattain toimiin eh, kieltääkseen globaalisti kaiken asbestin käytön ja tuensa täysin. Tämän lisäksi on myös inhimillinen kärsimys, jota syntyy näistä onnettomuuksista, jotka johtavat, johtuvat työstä. Sitten seuraava kuva, 7 miljoonaa ihmistä joka vuosi. Noin 20 miljoonaa työntekijää EU:ssa on kertonut, että he ovat kärsineet työperäisistä ongelmista 2007 Eurostat-lukujen mukaan. Kollegani Antoniakin puhui juuri näistä luvuista. Monet työntekijät ovat kokeneet vakavaa tämä vaikuttaa heidän normaaliin toimintaansa, ovat pitkään poissa työelämästä, joten sen lisäksi, että on inhimillisiä kustannuksia, meidän pitää tarkastella myös taloudellisia kustannuksia, jotka on arvioitu eri laskelmissa jopa 5,9 prosenttiin BKTstä. Emme tunne täsmällisesti näitä lukuja ja työstämme tätä asiaa virastossa, mutta kollegani tulee jatkamaan tämän asian parissa ensi vuonna ja sitten voidaan paremmin arvioida, mikä tilanne on. Lisäksi, ja tämä on tämä todellinen asia, jota pitää tarkastella, menetyksiä, joita syntyy siitä, että työntekijät eivät pysty jatkamaan viralliseen elä- eläkeikänsä saakka johtuen työperäisistä terveyssyöistä. Toisin sanoen me menetämme ihmisiä, he joutuvat jäämään pakosti aikaisemmin pois johtuen sairauksista ja työkyvyttömyydestä. Tämä heikentää ihmisten hyvinvointia ja syö myös valtion kassaa. Ne ovat valtavia summia. Hyvä uutinen se, että uutiset ovat kuitenkin laskemassa Euroopassa. Kuitenkin muut työn laatuun liittyvät tekijät, kuten työn kova tahti tai koulutuksen mahdollisuudet eivät ole parantuneet ja voimmekin odottaa työperäisten terveysongelmien lisääntyvän tämän tuloksena. Mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä muutoksia, jotka pitää panna merkille? Ensin, jos ajatellaan työvoimaa, ja ajatellaan nolla väestönkasvua, niin näemme huomattavan lisääntymisen aktiivisen väestön määrän parissa. Naisten työllistyminen on noussut 50-60 niin viimeisen kymmenen vuoden aikana ja ennusteet ovat, että se nousee jopa 65 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Naisten työllistyminen tietyn tyyppisiin työpaikkoihin tarkoittaa, että verrattuna miehiin he kärsivät enemmän tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja tarttuvista taudeista. Naiset ovat myös altistuneempia psykososiaalisille riskeille johtuen siitä, että tekevät työtä asiakkaiden, potilaiden, oppilaiden ja niin edelleen kanssa. Ja, ja he ovat varsin altistettuna vaarallisille aineille ja biologisille aineille, esimerkiksi terveydenhoidon alalla, siivousalalla ja kampaamo työtehtävissä. Sitten maahanmuuttajatyöntekijät Euroopan ulkopuolelta jatkossakin ovat tärkeässä tehtävässä, koska he ovat usein nuoria ihmisiä, keskimäärin 28-vuotiaita, ja näin lieventävät vaikutukset, jotka syntyy ikääntyvästä väestöstä. Kuitenkin varsin usein heidät on työskennelty riskialtteille sektorille, kuten rakennusalalle, maatalouteen, ja ilmeisesti he, usein he eivät ole saaneet koulutusta työterveyskysymyksissä ja he eivät ehkä ymmärrä myöskään kieltä, jota maassa puhutaan. Kuten väestö yleensäkin, työvoimakin ikääntyy, kun suuret ikäluokat mukaan lukien minä itse, siirtyvät eläkkeelle 60-69 ikäryhmä jatkossakin vain kasvaa seuraavan 20 vuoden ajan. Ja nämä potentiaaliset työntekijät ovat erittäin tärkeitä, jos me ajattelemme, että työtä tekevä ikäluokka alkaa vähentyä vuoden 14 jälkeen. Se, että on pidempää työ, työssä on hyväksi taloudelle, mutta, mutta meidän pitää myös olla tietoisia näistä pitkään piilevistä sairauksista. Niistä on tulossa yhä suurempi ongelma. Meidän täytyy erityistä huomiota kiinnittää liikunta tukelin sairauksille, kuten selkäsairauksille, selkäkivuille, yläjäsenten ongelmille ja vaarallisille aineille altistumiselle pitkän työelämän aikana. Sitten kestävyys työelämässä on todella tärkeä tekijä. Paljon harvemmat matalasti koulutetut ruumiillista työtä tekevät ihmiset ovat sitä mieltä, että pystyvät jatkamaan työelämänsä 60 vuoden jälkeen verrattuna pätevämpiin toimistotyöntekijöihin. Toiseksi työmarkkinoilla itsellään jatkossakin tulemme näkemään, että enemmän ihmisiä tekee osa-aikaisesti, erityisesti naiset. He toimivat itse, itsenäisinä mikroyrityksissä tai he tekevät useaa eri työtä samanaikaisesti. Tämä no, nostaa esiin kysymykseen, miten varmistamme sen, että nämä työntekijät saavat kunnollisen koulutuksen, heitä, heihin liittyy myös tämä ennakoiva toiminta, miten keräämme tietoa heidän terveys, työterveys- ja turvallisuustilanteestaan ja niin edelleen. Yhä enemmän se palvelusektori laajenee. Nyt se jo kattaa kaksi kolmasosaa työpaikoista Euroopassa. Ja meidän pitää pitää valpaasti silmällä äh, altistumista onnettomuusriskiä lisä, lisättynä vielä perinteisiin riskeihin. Meidän pitää olla tietoisia työturvallisuushaasteista, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä myös palvelusektorilla. Jos katsomme pääsyitä työperäisille poissaoloille, kaikkein usein syy on episiä ongelmat, ongelmat esimerkiksi. Kuitenkin, kun ajatellaan työpäivien menetystä, tämä johtuu riskeistä, kuten stressistä, masentumisesta, ja tämä, nämä johtavat varsin pitkiin poissaoloihin ja nämä ovat yhteisiä kaikille työryhmille, jopa nuoret, naiset erityisesti 30-35 vuoden ikäiset joutuvat tähän kategoriaan nyt, kun eivät koskaan pysty palaamaan työelämään. Ja tämä on erityisen huolestuttavaa ikääntyvässä palvelu suuntautuneessa yhteiskunnassa. Sitten työpaikka itse on muuttumassa, teknologiset muutokset jatkuvat, uudenlaisia työtapoja, uudenlaisia altistumisia seuraa tästä. Yhä enemmän työ, ihmiset tekevät työtä pois toimistosta, joko toimivat asiakkaiden tiloissa kotona tai ovat itse tien päällä liikkeessä ja sitten tekevät työtä. Ratkaisu löytyy siitä, että parannetaan sitä seuraavaan kuvaan työelämää niin, että on mahdollista tehdä työtä viralliseen eläkeikään saakka, eikä lopeteta niin kuin tällä hetkellä 7-10 vuoteen aikaisemmin johtuen terveyssyistä, niin kuin tässä olen kertonut. Euroopan laajuinen ja kansainväliset parhaat käytännöt, kuten ILON asettamat standardit tai WHOn toiminta, sen parissa tulen itse työskentelemään jatkossa. Nämä kaikki pitää ottaa liikkeelle, jotta voidaan investoida kestävään työelämään. Meidän pitää varmistaa, että lainsäädäntömme ohjaus, tekninen avustus ja valvontajärjestelmät pystyvät täyttämään tehtävänsä. Sitten tärkeä osa tätä kaikkea on ymmärtää, kuinka terveys, työterveys ja turvallisuus hoituu päivästä toiseen työpaikoilla. Oma virastoni on ollut erittäin aktiivinen viime aikoina. Ensinnäkin tehtiin ensimmäinen tutkimus Euroopasta yrityksistä ja keskityttiin erityisesti siihen, miten käytännössä toteutuu työterveys ja turvallisuus ja sitten pyrittiin käyttämään yksi kaikkien, otettiin käyttöön väline, jota on varsin uudenaikainen. Tämä perustuu 36 000 haastattelun. Meidän tutkimuksemme on osoittanut, kuinka suurta huolta tunnetaan eurooppalaisten johtajien parissa työperäisestä stressistä. Numerot ovat verrattavissa, luut ovat verrattavissa huole, huoleen onnettomuuksista tai tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Ehkä avainviesti tässä on, että stressiä voidaan kyllä estää. Meillä on vastaukset minä ehdottaisin teille, että käyttäisin selektiivisesti tätä tutkimusta hyväksi ja otettaisiin huomioon uudet EUn ja kansalliset strategiat. Verkkoriskiarviointi välineemme otettu esille täällä. Sen alun perin kehitteli Hollannin hallitus, ja nyt sitä ollaan ottamassa käyttöön eri jäsenvaltioissa kumppaneidemme avulla paikallisella tasolla, ja näin voidaan auttaa yrityksiä, erityisesti mikro- ja pieniä yrityksiä, hoitamaan omat riskiarviointinsa itse. Tämä on käytännönläheinen suora keino auttaa ja vähentää byrokratiaa ja vähentää kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Sitten keskivaiheen tarkistus tämänhetkisessä strategiassa mahdollistaa sen, että me voimme tutkia saavutuksemme Tämän tässä vetoaisin teihin. Teidän pitää käyttää näitä tietoja hyväksi, joita me tuotamme. Riskiseurantavirasto on aivan edistyksen kärjessä ja me tulemme meistä, näistä tiedoista tulee olemaan hyötyä tulevina vuosina. Käyttäkää näitä tietoja hyväksenne, kun laaditte politiikkaa ja toimintamalleja tulevia sukupolvia varten. Ja pitää muistaa, että emme ole identifioineet pelkästään ongelmia, me olemme tarjonneet myös ratkaisumalleja. Pitäisi toimia ympäristö käyttäjäystävällisesti ja pyrkiä parantamaan eurooppalaisia työpaikkoja ja te- tehdä niistä entistä tuottavampia. Sitten muistakaa meidän sloganimme, terveellinen työpaikka on hyväksi teille, hyväksi yrityksellenne. Ja lopuksi henkilökohtainen kommentti. Tämä on viimeinen vierailuni tässä valiokunnassa ja tulen jäämään eläkkeelle syyskuussa. Haluaisin kiittää teitä todella lämpimästi kaikista ystävällisistä sanoistanne ja tuestanne kaikkina näinä vuosina. Minulla on suuri ilo nähdä David Michaels täällä paikan päällä tänään ja olen varma, että yhteistyö tulee jatkumaan. Ja olen varma, että kansainvälinen yhteistyömme on jatkossakin aktiivista ja olen myös erittäin iloinen nähdessäni seuraajani, ehkä kengän kokoinen hiukan suurempi, mutta olen kuitenkin iloinen ja varma, että virasto joutuu, pääsee varsin turvallisiin käsiin ja kengillä ei ole niinkään väliä. Toivotan molemmille hyville ystävänne kaikkea hyvää tulevaisuudessa. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän myös Euroopan parlamentin jäseniä jatkuvasta tuestanne, jota olette meille osoittaneet työssämme. Kiitoksia. Thank you very much for that. And I, I'm... Kiitos tästä. Te varmaankin arvostatte tätä että tämä liittyy työhön, jota te olette tehnyt. Ja kiitos valiokunnan puolesta. Sitten ö, annan seuraavan puheenvuoron Eurofoundille. Deputy. Arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound on kutsuttu tähän keskusteluun eurooppalaisesta työterveysstrategiasta ja mietinnöstä, jonka laaditte. Minä esittelen nyt hieman sitä tukea ja panosta, jota Eurofound kolmikantainen elin on itselleen antanut. Se panos joka Eurofoundilla on ollut yhteisöstrategian määrittämisessä. Ensinnäkin meidän tutkimuksemme, joka koskee työehtoja ja työoloja. Olemme tehneet tätä tutkimusta vuodesta 1990 lähtien ja siinä on hyvin edustava otos, otanta kaikista EUn jäsenvaltioista Kysymyksiä esitetään lukuisia. Kysymykset koskevat työilmapiiriä, työoloja, työympäristöä yleisellä tasolla. Tutkimuksemme kautta voimme valvoa, miten tilanne muuttuu ajan kuluessa. Sen avulla voidaan myös katsoa, mennäänkö asioissa eteenpäin vai taaksepäin. Sen avulla voimme myöskin määrittää riskitekijät, ja sen avulla eri toimijat voivat myös puuttua tilanteeseen. Olipa sitten kyse työmarkkinaosapuolista tai poliitikoista. Haluaisin nyt kertoa tai tuoda esiin muutaman kohdan tästä tutkimuksesta. Ensimmäinen kohta koskee työn vaatimuksia tai työtahtia. Eli me tässä erityisesti puhumme juuri työn rytmityksestä, jota työntekijöiltä, naisilta ja miehiltä edellytetään. Viimeisten 20 vuoden aikana työtahti on kiihtynyt. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että se jatkossakin pysyy tiukkana. Työtahti on eräänlainen indikaattori, ja myöhemmin tässä puheenvuorossani kerron riskeistä, joita siihen liittyy. Toiseksi työn fyysinen vaativuus on pakko kantaa hyvin raskaita taakkoja, joutuu työskentelemään hankalissa asennoissa, joutuu käyttää joutuu toistamaan samoja liikkeitä, esimerkiksi käsivarsi toistaa samoja liikkeitä. Ongelmat eivät kuitenkaan ole saman kuin 20 vuotta sitten, tai ovat samat kuin 20 vuotta sitten, vaikkakin työelämässä on tapahtunut paljon muutoksia. Eli teollisuudesta ja maataloudesta on menty entistä enemmän kohti palveluja. Palvelualoilla naiset ovat enemmistönä. Sitten työn itsenäisyys tai itsenäisyys työpaikoilla. Tämä tarkoittaa siis sitä, että voi vaikuttaa työmenetelmiin, työtä, työn järjestelemiseen tai sitten nopeuteen, työn nopeuteen, työtahtiin. Itsenäisyys työpaikalla voi myös edistää työhyvinvointia. Työntekijöille annettaisiin valmiudet ohjata itse itseään työssä. Itsenäisyys työpaikalla on mel- pysynyt melko vakaana, mikä tarkoittaa, ettei työn itsenäisyys ole ainakaan lisääntynyt. Kun nyt sanon kuitenkin yleisesti, niin tiettyjä riskiryhmiä on, Eli eh, ihmiset, jotka tekevät töitä käsillään, heillä on kaikista vähiten itsenäisyyttä työssä. Kuitenkin itsenäisyys työpaikoilla on tärkeässä osassa ennaltaehkäisyn kannalta. Työtahti ja työn fyysinen vaatimus siis kasvaa, ja näin ollen ollaan sellaisessa tilanteessa, että vaatimukset kasvavat, mutta oman työn, oman työhön vaikuttamismahdollisuudet pysyvät samana. Tämä taas aiheuttaa stressiä. Se, ettei voi vaikuttaa omiin eleisiinsä tai tekoihinsa. Fyysinen vaatimus aiheuttaa myöskin tuki- ja liikuntaelinongelmia. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin kertoa vielä yhdestä asiasta. Se kertoo, että se koskee vaati- ongelmia, joita tällä hetkellä työmaailmassa on. Viittaan siihen, että määräaikaiset työsopimukset ovat oikeastaan sääntö, vaikkakin on havaittu, että väliaikaisten työn, työsopimusten ja vuokratyösopimusten määrä kasvaa koko ajan. Eli työntekijät yhtäällä, heitä käyttävä yhteiskunta yhtäällä ja vuokratyövoimaa välittävät toimistot toisaalla. Vuokratyöntekijän asema määräaikaisiin työntekijöihin nähden on erilainen, kun ajatellaan vaikkapa koulutusta tai ylenemistä uralla. Määräaikaiset työntekijät ovat riskiryhmä, koska he tuntevat olonsa epävarmaksi työpaikan säilymisen suhteen. Tutkimuksemme osoittaa myös, että vuosien aikana, viime vuosien aikana erityisesti on tapahtunut asioita. On, hyviä asioita on kielletty tupakointi työpaikoilla lainsäädännön keinoin, ja se on johtanut siihen, että työntekijät altistuvat vähemmän tupakansavulle työpaikoillaan. Pitkä aika, pitkällä aikavälillä se on todella myönteinen asia. Näin ollen siis lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa siten, että tilanne paranee. Yhteisön strategiassa on määritelty useita kohderyhmiä. Haluaisin mainita erityisesti siirtolaiset. Tavoitteena on EU:ssa edistää liikkuvuutta EUn sisällä. Se on siis lisännyt maahanmuuttoa maiden välillä. No, se on taattu sijoittautumisvapauden, liikkumisvapauden. alalla jo Rooman sopimuksessa. Periaatteessa siirtotyöntekijät, eli työnte- työntekijät, jotka tulevat muualta verrattuna kansallisiin työntekijöihin. Periaatteessa samat sopimukset ja lait koskevat näitä molempia ryhmiä. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole. Eroja on siis maan omien työntekijöiden ja muualta tulleiden työntekijöiden välillä. Jos ajatellaan esimerkiksi Suomen kansallisia työolotutkimuksia, työehtotutkimuksia, niin muut kuin suomalaiset joutuvat useammin kuin suomalaiset tyytymään määräaikaiseen sopimukseen. Sitten jos katsotaan työtapaturmatilastoja, erityisesti tietyillä riskialoilla, kuten rakennusalalla, niin käy ilmi, että ulkomaalaisilla työntekijöillä kuolemantapausten määrä on suurempi kuin kansallinen keskiarvo. Tutkimus osoittaa myös, että kotimaisten työntek- työ- kotimaiset työntekijät pysyvät keskimäärin enemmän saman työnantajan palveluksessa kuin ulkomaalaiset. Joten tässä on eroja kohtelussa selvästi. On myös viime vuosien aikana puhuttu paljon työntekijöiden kansallistamisesta. Ja nyt on syntynytkin uusi ryhmä, eli tällaiset kotimaiset työntekijät, jotka ovat kuitenkin alkuperältään ulkomaalaisia. Usein heihin kohdistetaan piilosyrjintää, koska he ovat piirteiltään erilaisia kuin alkuperältään tietyn jäsenvaltion kansalaiset. Sitten pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Tutkimuksemme ovat osoittaneet, että pienten ja keskisuurten työntekijät saavat vähemmän tietoa riskeistä. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on myöskin vähemmän rahallisia ja muita resursseja jakaa tietoa ja kouluttaa, mutta on myöskin myönteisiä esimerkkejä, mielenkiintoisia esimerkkejä siitä, miten pk-yritykset yhdistävät, yhdistävät voimansa ja arvioivat sillä tavalla riskit. Eli yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi yritys on, sitä paremmin työntekijät ovat tietoisia näistä asioista. Tutkimuksemme sosiaalisesta vuoropuhelusta ja työehdoista ja työoloista osoittavat, että sellaiset työntekijät, jotka joilla on ollut mahdollisuus käydä sosiaalista vuoropuhelua yrityksen, puole- yrityksen puitteissa, niin heillä on parempi asema kuin niillä, joilla tätä mahdollisuutta ei ole ollut. Sitten vielä se, miten tämä koskettaa erilaisia toimijoita, joita, joihin tekin kuulutte. Eli erilaiset työsopimukset samalla työpaikalla. On yhä enemmän sellaisia tilanteita, joissa yhdellä työpaikalla sovelletaan neljää viittä erilaista työsopimusta tai työsuhdetta. Ja niille on erilaisia vaikutuksia asianomaisten suhteen. Tämä vaikuttaa myöskin työilmapiiriin työpaikalla. Teillä on puheen runko siellä saatavilla, niin minä puhun näistä. Sitten viimeinen kohta, hyvä puheenjohtaja. Tämä on varmaankin sellainen asia, jota tulevina vuosina on vielä työstettävä. Lavalin yliopiston, sen sijaitsee Quebecissä Kanadassa, sen tekemä tutkimus on tuonut esiin uudenlaisen ilmiön. Ja se koskee kohonnutta verenpainetta, jota ei havaita. Ihmisillä saattaa olla työpaikoilla korkeampi verenpaine kuin silloin, kun he palaavat kotiinsa tai ovat lääkärin tarkastuksessa. Eli työpaikka vaikuttaa tähän. Kaikki tunneasiat työpaikoilla, kuten stressi, se saa tietysti työpaikan epävarmuus, joka meitä tällä hetkellä koskettaa, voi olla syy tähän, mutta erityisesti tässä tämä liittyy työn organisointiin ja siihen, ettei ole mahdollista neuvotella työn uudelleenjärjestämisestä. Nämä ovat sellaisia asioita, joihin täytyisi todella pureutua. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin kertoa, että Dublinissa sijaitseva Eurofond-säätiö on valmis tekemään yhteistyötä, on valmis toimimaan Bilbaon viraston, komission sekä kaikkien teidän kanssa, jotta saamme hyvän strategian työperäisten tapaturmien ja sairauksien estämiseksi ja jotta tässä strategiassa edistytään, jotta voimme myös vaikuttaa ja edesauttaa pitkällä aikavälillä tutkimustyötä. Kiitos. Now, uh, before I bring in other members of the... Kiitoksia ennen kuin valiokunnan muut puhujat saavat puheenvuoron, niin Karima Deli. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kiitän tästä viimeisestä puheenvuorosta Eurofondista. Haluaisin sanoa teille, että koska tämä on varsin vaikea tehtävä tiivistää kaikki nämä asiat yhdeksän tuhanteen kirjaimeen viidessä sivussa käsitellä tätä isoa kysymystä. Joten lähden liikkeelle yhdestä yksinkertaisesta olettamuksesta. 2007-2012 strategiassa täytyy kriittisesti tarkastella – asioita ja olla kunnianhimoinen. Ensimmäinen arvostelun aihe, jos tällä hetkellä todetaan, että on voitu vähentää onnettomuusten määrää, niin ehkä tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että työllisyyden taso on laskenut, romahtanut suorastaan, joten ei pidä peittää kasvoja käsillään, pitää alkaa tehdä työtä eri tavalla. Ensinnäkin tällainen segmentoitunut lähestymistapa, kun taas terveys on horisontaalinen asia pitää kiinnittää huomiota myös onnettomuuksiin, tietysti tapaturmiin, mutta te viimeinen puhuja mainitsikin tässä psykososiaaliset riskit, kaikki nämä riskit, jotka liittyvät stressiin, fyysiseen väkivaltaan, häirintään työpaikalla, kiusaamiseen, stressiin, joka on todellinen haittatekijä työelämässä ja huono työn järjestely, Kaikkia näitä kysymyksiä pitää myös käsitellä. Äsken puhuttiin tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja kemiallisista riskeistä. Yksi keskeinen ajatus tässä mietinnössä on käsitellä työn organisoimista. Eikä pidä unohtaa sitä, että onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja ammattitautien ehkäisy on prosessissa, jossa voidaan voin voittaa. Miksi näin sanon? Sen takia, että jos investoidaan työtapaturmiin ja ammattitautien ennaltaehkäisyyn, niin tätä kautta mm, voidaan varmistaa hyvinvointi, työntekijöiden tuottavuus, tässä syntyy vähemmän kustannuksia yrityksille myös ja kolmantena asiana sitten vähemmän menoja syntyy sosiaaliturvajärjestelmille. Joten täytyy, täytyy todella ponnistella erityisesti tietojen keruun kohdalla. Se on ratkaisevanlaatuinen kysymys tässä uudessa strategiassa. Ensin monimutkaiset riskit ja monista syistä aiheutuvat sitten erilaiset tilanteet jäsenvaltiosta riippuen ja tunnetut riskit, mutta vastaukset eivät ole, reaktiot eivät ole vieläkään tarpeeksi kunnianhimoisia. Esimerkiksi ambesti, asbesti ja mikä on Euroopan virastojen rooli ja tärkein tehtävä. Mitä sitten tulette lukemaan mietinnöstäni? Niin tästä mietinnöstä tulee varsin kunnianhimoinen johtuen myös teidän panoksesta, mutta siellä otetaan esille näitä kysymyksiä, joista emme ole vielä voineet tähän mennessä keskustella. Ensinnäkin yksi osuus koskee työn ulkoistamista. Se on avainasemassa, nimittäin alihankinnat. Tätä asiaa pitää todellakin käsitellä ja korostaa sitä. Äsken puhuttiin näistä vuokratyölaitoksista, jotka palkkaavat matala ammattitaista henkilöä ja niin edelleen. Sitten pitää tarkastella työnantajien vastuuta miten toteutetaan ennaltaehkäisyä järjestelmällisesti toiminnassa, kuten te sanoitte, herra puheenjohtaja, ja, jotka, ja toivotan teille hyviä eläkepäiviä. Te mainitsitte ihan uskomattomia lukuja. 168 000 eurooppalaista kansalaista kuolee joka vuosi työperäisiin onnettomuuksiin tai sairauksiin, kun puhuttiin tästä EHEC-bakteerista, niin kyllähän sitäkin on tärkeää puhua tietysti useita kymmeniä kuolemantapauksia tähän liittyen, mutta kun puhutaan sitten työperäisistä työtapaturmista, niin sen pitää olla kyllä ehdoton prioriteetti eurooppalaisessa mm, agendassa. Ja kuten äsken muistuttitte kommenteissanne, niin ensimmäinen kuolleisuuden syy työperäisissä onnettomuussairauksissa liittyy sydän- verisuonitauteihin, hengityselin sairauksiin, työperäisiin onnettomuuksiin. Ne ovat vain pieni vähemmistö näistä kuolemantapauksista, joten tässä mietinnössä tullaan todellakin keskittymään tilastotietoihin. Ja tulen toimimaan äh, todellakin niin, että pyydän komissiota hankkimaan itselle statistisia äh, tilastovälineitä, jotta voidaan arvioida onnettomuuksia ja niiden ennaltaehkäisyä ja otetaan huomioon edes patologiat ja niiden ja työntekijöiden määrä, jotka on altistettu kemiallisille, psyykisille ja muille tekijöille tai tilanteisiin, jotka ovat vaarallisia työpaikoilla. Sitten vielä sitä asiasta tällä hetkellä tarvitaan johdonmukaista toimintaa eurooppalaisten puitteiden ja kansallisten puitteiden välillä. Mielestäni on totta, että yhtenäistetty eurooppalainen toiminta toimii, mutta tässä pitää järjestellä sitä järjestelmällisesti ja ottaa huomioon Euroopan lainsäädäntö ja hyväksyä myös sopivat kansalliset puitteet. Joten kehottaisinkin komissiota todella tutustumaan siihen, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu. Mikä on tilanne, miten voidaan arvioida tätä tilannetta, minkälaista valvontaa tarvitaan. Kaikki tämä pitäisi tunkea viiteen siivun vaikea tehtävä. Mutta kerron nyt kuitenkin, mitä mietinnössä sitten löydetään. Sitten on ehdottoman tärkeää, että ennaltaehkäisyä pitää harjoittaa mm, niin otetaan huomioon turvallisuuskysymykset, ergomia, epidemiologia, toksikologia, hygienia, työpaikalla psykologi, psykologia. Ja pitää toimia tavallaan oppiaineiden keskeisesti. Tämä on aivan tärkeä. on tärkeä, tärkeä. Sitten tulee vielä mieleen REACH-direktiivin täytäntöönpano. Sillä on ratkaiseva merkitys ja vielä enemmänkin. Tarvitaan vieläkin enemmän synergiaa työsuojelulainsäädännön kohdalla niin jäsenvaltiotasolla kuin eu sakin Ja lopuksi vielä pitäisi vahvistaa ennaltaehkäisyn kulttuuria. Kaikki virastot tästä muistuttivatkin, pitää todellakin tätä puolta tehostaa. Tarvitaan myös työntekijöiden kunnollinen edustamismahdollisuus. Se vaikuttaa suoraan myönteisesti erityisesti työturvallisuuteen ja terveyteen, erityisesti pk-yrityksissä. Ja jos on tässä virallista työntekijöiden osallistumista, niin silloin tarvitaan tätä. Se on av- näin voidaan välttää työperäisiä riskejä ja parantaa tilannetta. Sitten vielä muistuttaisin äärimmäisen tärkeästä roolista, joka liittyy työtarkastajiin. Pitää puolustaa tällä hetkellä työ, vaikka lääkäreitä ja, ja sairaanhoitoa. Sillä on ratkaiseva rooli ennaltaehkäisyssä myös. Sitten vielä haluaisin muistuttaa siitä, että suurin osa yrityksestä joutuu investoimaan koulutukseen. Tähän pitää todellakin panostaa. Tarkoituksena on vain tiedottaa asiasta ja työntekijöille pitää myös saada myös korkea johto ymmärtämään asiaa ja pitää kouluttaa myös suuryritysten tulevia johtajia jo etukäteen. Minä tietysti tulen korostamaan haavoittuvaisia työntekijäryhmiä ja erityisriskiryhmiä maahanmuuttajat, nuoret, ikääntyneet, ikääntyneet työntekijät ja synnytysiässä olevat naiset, vammaiset henkilöt, työntekijät, toimihenkilöt, kaikki nämä ovat varsin erittäin suur, suuria riskiryhmiä. Je demanderai réellement... Pyytäisin, vetoaisin todellakin komission eri pyynnöin Erityisesti ajattelen sitä, miten laajennetaan direktiivi, joka koskee karsinogeenisia aineita ja toksisia aineita. Näitä kaikkia asioita pitää todella korostetusti käsitellä. Sitten vielä pyytäisin komissiota esittämään, ehdottamaan toimenpiteitä, jotta voidaan paremmin jotta syöstä tai musta sairauksesta kärsineet henkilöt voidaan silti sopeuttaa työelämään. Ja sitten varoittaisin nanoteknologian riskeistä työpaikoilla. Ja pyytäisin, että komissio esittää suosituksia koskien ammattiperäisiä tauteja. Ja näistä tehtäisiin myös direktiivit tällä hetkellä on laadittu luettelo eurooppalaisista ammattitaidosta. Tässä hiukan tällainen nopeasti esitetty luonnos. Luotan teidän panokseenne, hyvät kollegat. Joka tapauksessa tämä mietintö tulee saamaan aikaan paljon meteliä, koska meidän pitää saada työntekijät, ihmiset eurooppalaisen politiikan ytimeen. Kiitos. Thank you. Uh, Mr. Bark, uh, followed by Mrs. Rapti. Mr. Bark. Herr Bark seuraavana. Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi kiittää kollega Delien tästä esityksestä ja näistä eh, selostuksista, joita hän antoi tästä kunnianhimoisesta hankkeesta. Minä haluaisin myös kiittää näitä asiantuntijoita omista esityksistään. Siellä oli hyvin paljon tilastotietoja ja lukuja sellaisia tietoja, mitä me eh, voimme käyttää, koska ilman mitä lukuja ja tilastoja ei politiikkaa voida tehdä. Eh, aivan pari asiaa. Ensinnäkin tämä epä, eh, epäturvallinen työsuhde, tällainen tilapäinen työsopimus, niin nyt kun kriisi, kriisi iski, niin kaiken tämän myötä tuli hyvin paljon lisää stressiä työpaikoille ja tämä johtaa puolestaan sitten työtapaturmiin 68 000 tapausta. Me, äh, meidän täytyy lähteä nollalinjalle, kehittämään nollalinjaa tässä onnettomuusasiassa. Stressi on sellainen asia, joka E, liittyy myös laittomaan työvoimaan, koska myös tällainen laittoman työvoiman käyttö, se aiheuttaa lisää onnettomuuksia. Sitten väestön kehitys, elinien odote työntekijöiden kohdalla kasvaa ja se on hyvä, mutta kun on paineita ja eläkejärjestelmissä, niin ihmisten pitää pitää pysyä, pysyä pitempään työssä. Tämä ei aina ole niin yksinkertaista. Ja sekin tuo lisää epävarmuutta, mikä puolestaan lisää onnettomuuksia. Elinikäinen oppiminen on tärkeää ja se tulee yhä tärkeämmäksi jatkossa. Erässä töissä on mahdotonta tehdä työtä loppuun asti, vaan usein käy niin, että pitää vaihtaa alaa ja vähän kevyempään työhön siirtyä ajan kuluessa. Sitten uudet työmuodot, uudet työpaikat, missä esimerkiksi on uutta teknologiaa, erilaisia kemiallisia aineita, jotain säteilyä ja sitten tiedämme varmasti, että psykosomaattiset sairaudet tulevat lisääntymään ja se täytyy muistaa. Varmasti muut puhuvat näistä samoista asioista, siksi en halua jatkaa pitempään. Kiitos sitten Rapti ja sitten Hirsch. Kiitos puheenjohtaja. Olen erityisen iloinen voidessani kertoa, että voin yhtyä esittelijän ehdotuksiin. Tapa, jolla hän on tätä asiaa käsitellyt, olen siitä täysin samaa mieltä. Ja olen myös erityisen iloinen tästä asiasta siksi, että minulla on tämän takia vähemmän työtä edessäni. Haluaisin kuitenkin korostaa joitakin erityiskohtia. Aloitan stressistä. Stressistä viimeinen puhuja puhui hyvinkin paljon. Olen aivan samaa mieltä tästä ja haluaisin kertoa, että 14. heinäkuuta ikarin saarella Kreikassa järjestetään konferenssi, jossa käsitellään syitä joiden vuoksi tämän saaren asukkaat asuvat ja elävät pidempään kuin muut eurooppalaiset. Heidän elinaikansa on siis pidempi kuin muilla. Mistä tämä johtuu? Johtuuko tämä heidän työstään, elämästään? Hehän suhtautuvat mahdollisimman stressittömästi näihin asioihin. Lisäksi heidän ruokavalionsa on ehkä edullinen. Minä haluan tuoda nämä asiat esiin, koska tämä liittyy välittömästi työterveyteen ja työturvallisuuteen. Itse asiassa stressi on aivan elintärkeässä asemassa Euroopassa. 0,1 prosenttia väestöstä elää yli 80-vuotiaiksi, mutta tuolla pienellä kreikkalaissaarella tämä luku on kymmenen kertaa suurempi. Tämä siis johtuu noista tekijöistä, jotka jo mainitsin, eli stressin ja ahdistuksen määrä työpaikalla tai sen vähäinen määrä. Nämä seikat meidän täytyy hyvin vakavasti ottaa huomioon. Osa stressistä, kuten täällä on todettu, juttu liittyy työpaikan ilmapiiriin ja olisi mahdollista, että tai on mahdollista, että yhdellä työpaikalla on työntekijöitä, joilla voi olla hyvin erilaisia työsopimuksia keskenään. Yhdellä on määräaikainen sopimus, yhdellä vakituinen työsopimus. Joku taas on lähetettynä työntekijänä tullut jostakin toisesta jäsenvaltioista. Voi olla hyvin paljon sosiaaliturvaongelmia tai vakuutuksen kanssa ongelmia tällaisella lähetetyllä työntekijällä. Haluaisin myös mainita muita asioita. Ensin mainitsen ennaltaehkäisyn. Ennaltaehkäisy on hyvin oleellinen askel. Ennaltaehkäisy liittyy suoraan tiedotukseen. On erilaisia keinoja tiedottaa asioista ihmisille, esimerkiksi verkostojen kautta. Tiedotuksen pitää koskea pieniä, keskisyyriä sekä suuria yrityksiä, mutta myöskin nuoria tai vähän ikääntyneimpiä ihmisiä. Nuoret ovat erityisen tärkeä kohderyhmä, koska yleensä nuoret joutuvat työskentelemään vaarallisissa työtehtävissä siinä mielessä, että nuoret yliarvioivat omat kykynsä eivätkä osaa huomioida riskejä. Kaikki tiedot liittyvät hyvin selkeästi koulutukseen, mutta näille ihmisille täytyy myös kertoa uudenlaisista riskeistä, jotka liittyvät teknologian kehittymiseen työpaikoilla ja koulutus on hyvin tärkeä ja välttämätön asia mielestäni. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä täällä on todettu. Haluaisin kertoa esimerkin eräästä monikansallisesta yrityksestä, jonka tytäryhtiö sijaitsee Pohjois-Kreikassa. En nyt halua mainita tässä yrityksen nimeä, jottei joku katsoisi, että täällä nyt mainostan kyseistä yritystä tai että jollakin tavalla häpäisen tämän yrityksen. Mutta kyse on tekstiilialan, vaatealan yritys. Ja valikoima on hyvin tärkeä asia sille. Sillä oli 15 naisen muodostama ryhmä, jonka tehtävänä oli valvoa värejä. Joitakin vuosia myöhemmin alkoi tulla valituksia, koska kauluspaidan väri oli muuttunut tai väri oli erilainen paitaosassa ja sitten hihassa. Sitten ruvettiin miettimään, että mistä tämä värin, värivaihtelu oikein liittyi. Se johtui siitä, että kun naiset aloittivat työskentelyä, niin he olivat 25-vuotiaita ja kun sitten valituksi alkoi tulla, naiset olivat 40-vuotiaita. Eli naisten silmät eivät enää nähneet, tai he eivät nähneet enää yhtä hyvin kuin silloin nuorempana. Eli jatkuva tiedotus, mutta myöskin koulutus on hyvin tärkeää, koska nämä naiset joutuivat sitten vaihtamaan työtehtäviä ja sitten oli koulutettava uusia työntekijöitä, joiden näkö olisi parempi. Tämän takia mielestäni meidän pitäisi myöskin käsitellä esimerkkejä, joita saadaan suoraan työpaikoilta. Koulutukseen tarvitaan rahaa ja sen takia EUn jäsenvaltioiden täytyy olla mukana toiminnassa. Voisimme tukea rahallisesti näitä toimia ei Euroopan sosiaalirahaston kautta pelkästään, vaan voisimme rahoittaa toimintaa myöskin seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta, koska kyse on tässä uudenlaisesta käytännöstä, siitä, että tutkitaan, miten voidaan paremmin säännöt täytäntöön panna työpaikoilla, kun on kyse innovatiivisista asioista. PK-yritykset yritysten osalta tämä on erityisen tärkeää. Tiedän puheenjohtaja, että aika kuluu. Lopetan aivan pian. On yleistä tietoa, että PK-yrityksillä on rahoitus- ja kustannusongelmia. Eli PK-yrityksiä olisi tuettava. Katson myös, että kollegamme Delin, Dallin laatimassa mietinnössä ja sen yhteydessä olisi tärkeää tehdä yhteistyötä ja koordinoida näitä asioita kaikkien erilaisten eurooppalaisten yksiköjen välillä, jotka työskentelevät työterveys- ja työturvallisuusalalla. Ja täällä tänään meillä oli näitä edustajia hyvin paljon paikalla, jotta saimme paljon tietoa. Koordinointi eri virastojen välillä on hyvin merkityksellistä. Olisi oltava tiettyjä sääntöjä, meidän pitäisi olla mekanismi, jolla näiden sääntöjen noudattamista valvotaan, ja jos näitä sääntöjä ei täytäntöön panna ja noudateta, niin on tutkittava, miksi sääntöjä ei noudateta. Olisi myöskin luotava kannustimia, jotta yritykset voivat täytäntöönpanna näitä sääntöjä. Lisäksi pitäisi määrittää rangaistukset, mutta myöskin palkinnot yrityksiä varten. Tässä näitä asioita, joita hyvin yleisellä tasolla halusin ottaa esiin omalla puheajallani. Sitten aivan viimeinen kohta. Haluan todella, tai tätä kohtaa mielestäni tarpeen korostaa. Eurofound, ja muut elimet, jotka tekevät mielestäni erinomaista työtä, joita olemme tässä keskustelussa kuulleet, niin ne ovat antaneet vastauksen kaikille niille, jotka kyseenalaistavat näiden virastojen ja elimien toiminnan ja toiminnan tehokkuuden. Muutama täysistuntoviikko sitten jälleen kerran puhuttiin päätettiin Strasbourgin täysistunnossa näiden virastojen ja elinten rahoituksesta ja siitä, pitäisikö näiden virastojen jatkaa toimintaansa jatkossakin vai pitäisikö useampia toimijoita yhdistää keskenään. Mielestäni on tärkeää, että nämä elimet jatkavat työtään ja parantavat eurooppalaisten elämää. Kiitos. Thank you. Uh, Mrs. Hirsch, followed by uh, Mr. Hirsch mahdollisimman lyhyesti, jotta asiantuntijamme vielä voivat puhua. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Minullakin olisi tästä teemasta ollut asiaa, mutta minä edustan Varjo, esitteli Alderyhmästä herra Kreutzmannia ja minä eh, ja haluan kertoa sen, mitä Alden puolesta hän sanoi. Työterveys ja turvallisuus on hyvin tärkeä aihe myöskin liberaaleille ja me olemme hyvin iloisia siitä, että komissio on tällaisen puolivälin arvion tehnyt äh, tästä työterveysstrategiasta. Kreutzmann toteaa, että hyvin paljon työtä on jo tehty ja hän on myöskin iloinen yhteistyöstä esittelijän kanssa mutta on kuitenkin selvää, että vielä työtä on tehtävänä. Kreuzmann viittaa siihen, että hyvin monet yritykset ovat laatineet sisäisiä sääntöjä, jotka menevät pitemmälle kuin mitä laki edellyttää työturvallisuuskysymyksissä. Saksassa on hyvin paljon työtapaturmia, Ja siis onnettomuukset tapahtuu teillä ja se, siihen millään tavalla ei voi työnantaja sitoutua ja pystyä niitä estämään. Kun terveyttä työpaikoilla edistetään, tässä Kreutzmann viittaa siihen, että pitää huolehtia siitä, ettei liikaa säännöksiä tule tälle alalle, ettei ole ylisääntelyä. Jos on vuokratyövoimasta kysymys, niin silloin työnantaja voi käyttää tällaista poikkeusjärjestelmää. Tietenkin on myös PK-yritysten työnantajien edun mukaista, että työpaikka on terveyttä ja turvallisuutta edistävä. PK-yrityksissä, jotka antavat suurimman osan työpaikoista Euroopassa, niin siellä on hyvin tarkkoja sääntöjä työturvallisuuskysymyksistä, koska usein suuret yritykset pääsevät vähän kevyemmällä säännöstöllä. Ja tässä olisi syytä perustaa tämä byrokratian vähentämistyöryhmä, joka paperissa on mainittu. Eräitä määräyksiä voitaisiin ottaa pois koko tästä säännöstöstä. Ja Kreutzmann on hyvin tyytyväinen, että Deli on laatinut tällaisen mietinnön ja iloitsee tulevasta yhteistyöstä. Merci Madame la Présidente. Alors tout d'abord... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää puhujia eri virastosta erittäin hyvistä puheenvuoroista ja hyvistä ajatuksista, joita olemme kuulleet. Ja kiitoksia, että tulitte myös paikalle. Haluaisin myös ilmaista iloni siitä, mitä esittelemme Karima Deli kertoi suuntaviivosta mietinnössään, jonka hän laatii. Hänen kuvauksensa mukaan tämä on aika kattava ja kunnianhimoinen työ ja uskon, että monissa kohdissa olimme varsin samalla linjoilla ja yhdessä haluamme esittää näitä suunnitelmia. Varsinkin kreetalainen järjestelmä takaa pitkän eliniän, se on tunnettu seikka, mutta toistaisin kyllä vielä, että ennaltaehkäisy on äärimmäisen tärkeä juttu ja tässä onkin kuvattu kaikkia niitä mahdollisuuksia, jotka liittyvät työperäisiin sairauksiin. Ja tässä lopussa otettiin esille myös psykologisia ongelmia, joita voi tulla esiin, kun ollaan johtuen ergonomisesta tai eri aineille altistumisesta. Uskon, että ennaltaehkäisy tällä saralla on äärimmäisen merkittävää ja sitä pitää toteuttaa ottaen huomioon kaikki työperäiset riskit ja pitää toimia eri sidosryhmien kanssa. Tietysti työnantajan täytyy antaa oma panokseensa, sen pitää antaa välineet käyttöön työntekijöille. Mahdollisimman hyvä koulutus ja tiedottaminen. Sitten tarvitaan työmarkkinaosapuolten aktiivista toimintaa. Ja äärimmäisen tärkeää on Vaikka lääkärit, niitä on kuitenkin varsin vähän erityisesti pk-yrityksissä, se he eivät saa terveydenhoitoa työpaikoillaan aivan liikaa on sellaisia yrityksiä, joiden palkan saa tai työtä, ei ole koskaan työpaikkalääkäriin yhteydessä ennaltaehkäisyn tai hoidon merkeissä. Sitä ei kyllä oikein voi hyväksyä, kun puhutaan ennaltaehkäisystä. Sitten on mielestäni eräs tärkeä asia, nimittäin yhteys, joka voi syntyä työpaikkalääkärin ja ihmisten voimavarojen välillä, erityisesti kun ajatellaan stressin ennaltaehkäisyä. Sitten työ, jos uudelleen kouluttautuminen onnettomuuden takia tai uudelleen suunnataan työntekijöitä, jos johtuen hänen terveydentilastaan esimerkiksi ajattelen vaikka työperäistä onnettomuutta tai työperäistä sairautta tai raskausta, mutta silloin pitää tavallaan sopeuttaa työtehtäviä ja suunta hiukan tätä työtä väliaikaisesti tai lopullisesti Pitää löytää nämä keinot ja tässä tarvitaan kumppanuutta työpaikkalääkärin ja ihmisten resurssien, vai tämä yhteys on tärkeä, vai henkilöstöjohdon välillä. Sitten vielä joskus yrityksissä, joissain maissa, yritykset, yrityksen rangaistaan siitä, kuinka paljon niillä, niissä tapahtuu näitä työperäisiä onnettomuuksia ja niitä pitäisi kannustaa, yrityksiä pitäisi kannustaa ehkä rahallisesti, koska silloin ne tuottavuuskin nousi, jos onnettomuuksia tapahtuisi vähemmän. Uskon, että kaikki nämä ajatussuunnat mietinnössä sopivat varsin hyvin yhteen kaiken sen kanssa, mitä tähän mennessä täällä on tehty muiden mietintöjen kohdalla on kyse sitten vaikka työntekijöiden liikkuvuudesta ja heidän lähettämisessä. Ja myös aktiivinen ikääntyminen on tällainen tai vammautuminen työpaikoilla tai vammaiset työpaikka. Jatkuvasti pitää pyrkiä harmonisoimaan lainsäädäntöä, että saataisiin aikaan mahdollisimman yhteistä lainsäädäntöä, mitä tulee työsuojelukysymyksenä työperäisiin sairauksiin, ovat sitten fyysisiä tai psyykkisiä. Uh, uh, Kiitoksia ennen kuin asiantuntijat voivat vielä puhua, niin täytännönpanosta vielä olet aivan oikeassa. Meidän todellakin pitää varmistaa, että työterveys- ja suojeludirektiivit, joita on hyväksytty vuosien aikana, todellakin toteutuvat jäsenvaltiotasolla. Se on aivan avainkysymys mielestäni. Näin voitaisiin ratkaista moniakin näitä ongelmia, koska niitä ei ole toteutettu käytännössä. Olenkin tyytyväinen, että komissio on ryhtynyt rikkomusmenettelyihin joitakin tahoja kohtaan. Ja meidän todellakin pitäisi valvoa tätä kaikkea paljon tarkemmin ja valiokunnallakin pitäisi oikeastaan olla tässä rooli, mutta meillä ei kuitenkaan tätä tehtävää ole. Ihan vielä vuokratyöntekijöistä, monet puhuivat heistä jo. Jos vuokratyöntekijät e- eivät saa tai jos ihmiset määräaikaisen työsopimuksen jotka kuitenkaan halua sitä, mutta joissakin taas ihmiset voit se valita, niin mielestäni tämä ei johda stressiin, mutta jos valinnan mahdollisuus annetaan, jos joku on väliaikaisen työsopimuksen sen sijaan, että saisi aikaan mm, pysyvän työpaikan, mutta jotkut kuitenkin valitsevat tämän vaihtoehdon itse. Mielestäni tässä on suuri ero olemassa myös jäsenvaltioiden välillä. Mitä tulee vielä stressiin? Sitten meidän kaikkien pitäisi viedä parlamentti jonnekin ihan niin alle saarelle Kreikkaan, vaikka se olisi varmaan hyödyllistä meille kaikille. Voisimme hiukan vähentää stressitasoamme, mutta huomaan kyllä, mitä täällä on stressistä sanottu. Panen sen merkille. Tarpeeksi ei ole tutkittu stressiä. On vaikea arvioida, johtuuko se työstä vai henkilökohtaisesta kotielämästä ja miten sitä oikein arvioitaisiin sitten. Miten voimme sanoa, että jotkut ovat alttiimpia stressille kuin toiset. Tarvitaan paljon enemmän tutkimusta minun mielestäni stressitasoista työpaikoilla. Ja erityisesti virasto voisi tarkastella tätä asiaa tulevina kuukausina tai vuosina ja pohtia, miten stressi vaikuttaa moninkin eri kysymyksiin. Mutta sitten emme ole vielä näin pitkällä, enkä usko, että meidän pitäisi tarkastella stressiä näiden direktiivien kohdalla, joita nyt työstämme, koska jos tähän ryhdymme, niin silloin emme saa kokonaiskuvaa ja mielestäni on parempi odottaa, kunnes saamme tutkimustuloksia ja toimme tavallaan jollakin kestävällä tasolla, että varmistamme, että stressiinkin kiinnitetään huomiota, koska tiedän, että monissa täällä parlamentissa tämä on tärkeä kysymys. Mutta pitäisi kuitenkin toimia yksityiskohtaisesti tarkasti eikä yrittää kiirehtiä ja liittämään stressi joka ikiseen direktiivin sen kummemmin tietämättä, miten sen parissa oikein pitäisi toimia. Mutta nyt Rovadelli, ikävä kyllä teillä ei ole nyt tässä yhteydessä enää aikaa, mutta tiedän, että otatte huomioon kaikki nämä kommentit, joita jäsenet ovat esittäneet, ja meillähän on jatkossa sitten ihan tarpeeksi aikaa kyllä näistä keskustella. Nyt sitten asiantuntijat, jos olette jokainen kaksi minuuttia, ja pyydän teitä pitämään kiinni aikarajoistanne. Olen nyt varsin tiukka <laughs> puheenjohtaja. Ja ensin herra Kamarotta, olkaa hyvä. Very, very shortly, very rapidly to say... Aivan lyhyesti kiitoksia näistä tärkeistä puheenvuoroista tässä keskustelussa. siihen nähden, mikä uusi poliittinen kehys tulee olemaan työterveysstrategiassa. Komission kanta, joka on käynnistänyt tämän aloitteen, niin komission kanta on se, että me haluamme tietää enemmän siitä, mitä teidän mietinnössänne sitten loppujen lopuksi todetaan. Kiitoksia Rova Deli tästä tärkeistä näistä kommenteista. Ja me komissiona otamme kommenttinne tietenkin huomioon. Tällä hetkellä voin sanoa ainoastaan, että meillä on hyvin paljon samoja huolia kuin teillä. Me tiedämme, minkälaisia puutteita asiassa on. Toisaalta sitten haluaisin, että kiinnittäisitte huomiota siihen periaatteeseen, johon olemme sitoutuneet komissiossa – toissijaisuusperiaatteeseen. 153 artikla perustamissopimuksessa on tässä taustalla, kun me toimimme. Tämä antaa komissiolle mahdollisuuden laatia monenlaisia aloitteita. on tietenkin paljon asioita, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Komissio haluaisi vastaisuudessa varmistaa sen, että näitä aloitteita koordinoidaan kansallisesti. Mr. Kiitoksia sitten herra Takala. Thank you. A couple of comments. First on the temporary workers. Not Kiitos ensinnäkin tilapäistyöntekijöistä. Kaikki eivät ole haavoittuvassa asemassa, eivät myöskään kaikki siirtotyöntekijät. Ehkä opiskelijat haluavat lyhytaikaisia työtehtäviä, mutta on kuitenkin huomattava siis se, että tämä ei koske kaikkea. Itse olen ollut 30 vuotta siirtotyöntekijänä ja aina työolosuhteet ovat olleet erinomaiset. Joskus vaikuttaa siltä, että suht stressiin suhtaudutaan näin. Joskus ihmiset kuolevat stressin aiheuttamiin verisuonisairauksiin. Täytyy pitää mielessä se, että stressi on todella suuri ongelma työelämässä. Mitkä sitten ovat tekijät? me emme voi ennaltaehkäistä näitä seurauksia, vaan, vaan meidän täytyy katsoa monia tekijöitä yhdessä. Monet niistä toimivat yhdessä. Jos työntekijät eivät voi osallistua päätöksentekoon työpaikalla, niin siihen voi liittyä hyvin vakavia seurauksia. On ihmisiä, joille annetaan potkut, uusia tulee esimerkiksi talouskriisin aiheuttamien uudelleenjärjestelyjen takia ja silloin jotkut sairastuvat helpommin sydän- ja verisuonitauteihin, koska heillä on enemmän työtä. Tämä siis liittyy siihen, että stressiä on enemmän ja se on sidoksissa verisuonisairauksien korkeaan määrään. Tästä varmasti tulee hyvä mietintö. Kiitos. Vielä herra Michael. Stimulant pour quelqu'un qui travaille dans la recherche. Parce qu'il sait... On todellakin stimuloiva keskustelu on tutkimuksen parissa työssä, koska yleistystä ei pidä johtaa tutkimukseen. Tiedetään, että pitää mennä pidemmälle jotta voidaan löytää kaikki nämä eri tekijät joten keskustelu on ollut todella äh, ajatuksen herättävää. Sitten hiukan stressistä. Ranskaksi tietysti viimeinen puhuja tässä sanoi, että pitkäikäisyys liittyy Kreetan kulttuuriin. Uskonkin siihen. Katsokaa, keskustelu stressistä on varsin monimutkaista keskustelua, johon liittyy kompleksisia aspekteja ja jossa esitetään monityyppisiä argumentteja. Esitetään ulkoisia, yrityksen ulkoisia argumentteja ja yritys, yrityksen sisäisiä argumentteja, mutta keskustelu ei voi olla argumentti sille, etteikö pitäisi keskittyä myös työpäivään paikkaan. Jos on tätä on liikaa tuntemattomia tekijöitä työpaikalla, jotta sen takia ei voida edistyä asiassa. Työmarkkinaosapuolella on sopimus ennaltaehkäisystä stressin kohdalla työpaikoilla. Tämä on uuden tyyppinen sopimus, jonka, jonka mukaan ihmiset haluavat itse hoitaa tätä ongelmaa raportoidaan, miten tätä on toteutettu kansallisella tasolla, minkälaisia indikaattoreita, indikaattoreita on kehitetty, jotta voidaan raportoida kehityksestä kansallisella tasolla. Merci. Pyytämään, pyytää lopettelemaan. Kom. Niin, ja sitten vielä komission edustaja tässä sanoi, että tässä on kyse toissijaisuusperiaatteesta joissa kyllä työpaikkakin pitää ottaa tästä huomioon. Kiitoksia. Thank you very much for that. I was worried about my... Kiitoksia. Olin hiukan huolissani omista stressitasoista, jos aika ylittyy. Kiitoksia kovasti ja kiitän asiantuntijoitamme. Karin Delia ja kaikkia muitakin kiitän, jotka tähän ovat osallistuneet. Haluaisin vielä sanoa, että tarkistuksen aikaraja on 16. syyskuuta kello 12. Sitten keskustellaan 5. 6. lokakuuta sitten 7. marraskuuta keskustellaan, niistä tämä hyväksytään työllisyysasian valiokunnassa 23. marraskuuta, joten varmasti palaamme tähän tärkeään kysymykseen valiokunnassa jatkossa ja pystymme sitten vielä enemmän puhumaan. Mutta kiitoksia kovasti. Sitten seuraava kokous. Ilo uutinen, se ei ole ennen kuin kello 9-8 syyskuuta. Joten toivotan teille kaikille oikein ihanaa kesälomaa, jos menette lomalle tai oletteko sitten, ja jos olette töissä vaalipiirissänne vain, niin älkää nyt säästätkö liikaa. Kiitoksia.